Sì. Eh, colleghi, per favore, se gentilmente vogliamo... Arvoisat kollegat, toivoisin, että kaikki noudattaisivat tiukkoja aikarajoja ja siksi pyytäisinkin kaikki asettautumaan paikoille, jotta me enää enempää viivästyttäisi istunnon alkua. Kuten tiedätte, päivän esitysistä luonnossa on osittain muutettu viime viikkoisen verrattuna. Ensimmäisenä kohtana esityslistalla on Peter Fightin kanssa käytävä keskustelu. Hän on EU-erityisedustaja Kosovossa. Hän on äärimmäisen mieluusti tullut tähän, tänne meidän parimme selvittämään tilannetta Balkanin kriittisellä alueella ja, ja nyt näin alkuvaiheessa saimme hänet vieraaksemme. Ennen kuin annan puheenvuoron hänelle, voisin vielä lyhyesti kertoa lähipäivien ohjelmasta – Eri toten huomisen ohjelmasta. Niin kuin tiedätte, huomispäivänä järjestetään äänestys suosituksesta, joka liittyy niin Tatsikistanin ja EUn väliseen kumppanuussopimukseen 2010 vuodelle. Äänestykset järjestetään huomisiltapäivänä ja, ja niin kuin usein sattuu, unohduksia tapahtuu. Ja niinpä muistuttaisinkin kaikkia siitä, että olisi syytä hankkiutua kokoukseen äänestyskortilla varustettuna, koska äänestämme sähköisen äänestyksen. Samaten sen verran vielä huomisesta, että puheenjohtajakokous, laajennettu puheenjohtajakokous järjestetään huomenna valiokunnan normaalikokouksen jälkeen. Sen lisäksi vielä voin kertoa kaikille, että tulkkaus tämän kokouksen aikana on järjestetty kaikille muille kielille paitsi Maltan ja Tanskan kielille. Ja valittelen tätä, mutta me saaneet tulkkausta näille kahdelle kielelle. Vielä yksi ilmoitusasia. Samanaikaisesti meidän kokouksemme kanssa – on käynnissä kehitysvaliokunnassa. Louis Michelin seuraajan ehdokkaan kuuleminen, Karen Hukin kuuleminen. nera Fiorello Provera, aikaisempi varapuheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja, on tässä kokouksessa, kuten myöskin Heidi Hautala, ja valiokunnan puheenjohtaja. Sitten vielä torstaina, siis tämä ei ole mikään henkilökohtainen asia sinänsä, mutta joka tapauksessa minä tulen tapaamaan ensi torstaina Javier Solanan – ulkoasiasta vastaavan unionin edustajan ja tulen selvittämään seuraavassa lainatussa puheenjohtajiston kokouksessa tuon tapaamisen hedelmiä. Sitten 7. päivä maanantaina valiokuntien äh, nimenomaan äh, siis ulkoasiasta vastaavien Euroopan äh, unionin maiden edustuslaitosten vali- ulkoasian valiokuntien tapaaminen, jonka herra Bildt, Ruotsin ulkoministeri järjestää, tullaan järjestämään Gotlandissa Ja siellä tullaan käsittelemään nimenomaan Euroopan unionin äh, Itämeren äh, suhteita, Afganistania ja transatlanttisia suhteita, kuten myöskin lähinnä rauhan prosessia. Nämä tulevat olemaan aiheena. Sitten äh, antaisin seuraavaksi puheenvuoron herra Peter Wrightille ystävällisenkisessä sävyssä. Niin kuin tiedätte, hän edustaa meitä Kosovossa ja meille on äärimmäisen suuri ilo saada teidät tänne vieraaksemme. Jo aikaisemman vaalikauden aikana kävitte täällä parissamme. Ja nyt tässä yhteydessä meidän on määrä käydä läpi muutoinkin jo Balkanin toimintasuunnitelmaamme. Ja näin ollen teidän vierailunne sopii varsin hyvin tähän ajankohtaan. Siellähän on järjestellä 15.11. vaalit ja näin ollen teidän selvityksenne ja kannanottonne raporttinne tilanteen kehityksestä ja, ja, ja tulevista vaaleista on mitä kiintoisin. Toivon mukaan vaalit ovat menestyssä. Niin kuin tiedätte, tohtori Faitte, Euroopan parlamentti on jo parin otteeseen tukenut Kosovon itsenäisyyttä ja Martti Ahtisaaren loistavaa hanketta on niin ikään tuettu. Nyt äh, kun kyse on hallinnollisista vaaleista, siis kunnallisvaaleista, äh, niillä on äh, suurta merkitystä nimenomaan kansalaisten kannalta. Siksi on syytä kiinnittää huomiota siihen, millä tavoin serbiväestö ja muu väestö pystytään jollakin tavoin linkittämään yhteen, sitomaan toisinsa. Tehän tiedätte, että alue on varsin monietninen luonteeltaan – ja näin ollen tulevat vaalit voivat johtaa kehitystä eteenpäin. Ei ole syytä niin ikään unohtaa tässä yhteydessä sitä, että meillä on Eurlex-missio edelleenkin menossa Kosovossa, niin kuin kaikki tietävät. On totta, että missio on joiltakin osin ollut ongelmallinen, varsinkin tietyillä Serbi erillisalueella maan pohjoispuolella, mutta kuitenkin tämä tärkeä asia, joka on syytä pitää mielessä. Olemme saaneet myöskin suoria täsmällisiä tietoja siitä, että jopa suoria iskuja on tapahtunut ja ne ovat kohdistuneet Euroopan unionin mission edustajiin. Joten tämä on hyvä pitää mielessä. No niin, nyt varmasti itse käytiin kyllä liikaakin aikaa tähän alustuspuheenvuoroon, mutta kun kerran aihe on niinkin kiinnostava, niin näin tässä vaan kävi. Mutta nyt puheenvuoro teillä. Arvoisa tohtori Peter Fight, olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. And thank you very much. Kiitoksia, herra puheenjohtaja, noista ystävällisistä sanoista. Haluan vakuuttaa valiokunnan jäsenille, että minulle on suuri kunnia esiintää uuden parlamentin ja uuden valiokunnan edessä. Viime kerralla olin täällä helmikuussa ja esitykseni perustuu arvioihin Kosovan tilanteesta. Minulla on siis mahdollisuus kertoa Kosovon tilanteen kehittymisestä ja edistyksestä viime kuukausina kuin myös ongelmista, joihin olemme matkan varrella törmänneet. Niin on, että Kosova tulee kohtaamaan monia haasteita lähikuukausina, ja niitä pyrin tässä arvioimaan tänään. Erityisesti keskityn EUn rooliin, kuin myös EUn läsnäolon muotoihin. Mukaan lukien omat ponnisteluni koordinoida yhteisen toimia. EUn erikoisedustajana mandaattini harjoittamisessa pyrin huolellisesti heijastamaan jokaisen jäsenvaltion kantaa Kosovan suhteen. Herra puheenjohtaja, usein me kiinnitämme huomiomme päivän tapahtumiin. Siksi hahmottelisinkin ensin Kosovon yleiset kehityskulut. Jos palaamme hetken, jolloin minut ensi kertaa nimitettiin EUn erityisedustajaksi helmikuussa 2008, vertaamme tilannetta nyky-Kosovoon. Selvää on, että Kosovo on selkeästi parantanut monilla alueilla. Ja näin, ja huolimatta globaalista rahoituskriisistä. Tilannetta tässä näkyy viranomaisten pyrkimykset parantaa kansalaisten sosiaalisia ja taloudellisia oloja. Viime kuukausina Kosovo on saavuttanut useita merkittäviä tavoitteita. Perustuslaillinen tuomioistuin on nyt luotu ja astunut virkaansa. Kosovo on kutsuttu maailman valuuttarahaston ja maailmanpankin jäseniksi. Ja viranomaiset ovat ottaneet askeleita eurooppalaisten hallinta standardien saavuttamiseksi. Samanaikaisesti serviyhteisölle on tarjottu laajaa autonomiaa ja mahdollisuutta integroitua monietniseen yhteiskuntaan. Kuvan täydentämiseksi Kosovo ja sen kansalaisten päivittäinen elämä muutamaa poikkeusta lukunottamatta on, sitä ei ole haitannut väestöryhmien välinen väkivalta. 11.6. neuvosto päätti, että KFOR joukot vähentäisivät läsnäoloon Kosovossa. Olen vakuuttanut, että tämä heijastaa kansainvälisen yhteisen arviota – joka mukaan Kosovon turvallisuusympäristö alkaa vakaan, vakiintua. Tästä trendistä on näkyviä esimerkkejä. Mainitsen niistä muutaman. Pristinassa Serbi kuulee Serbia kaduilla päivittäin. Kamenitsan kunnassa on syntynyt spontaanit markkinat, jossa servit ja albanialaiset myyvät rintarinnan paikallisia tuotteita. Ja joukko ja tiedosvälineiden edustajia saa Serbian ja Albanian yhteisöstä Mitrovitsassa ovat olleet valmiita järjestämään jaettujen kaupunkien konferenssin ensi vuonna. Mikään ei Tällainen ei merkitse, että sopu olisi odottamassa nurkan takana, jolle ulkopuolen yhteisö omistaudu ongelmien ratkaisulle. Yhteisön sisällä ja kesken vallitsee eroja, mutta näitä erimielisyyksiä yhä enemmän tasoittavat demokraattiset prosessit ja instituutiot. Kun Kosovo jatkaa uudistusten tiellä, mikä kattaa lähes kokonaan sen hallinnon ja politiikan, niin jäljelle jää kuitenkin haasteita, jotka täytyy kohdata ja voittaa, jotta edetään Euroopan tasolle demokratiassa, hyvässä hallinnassa ja monien niisten instituutioiden luomisessa. Kausema on nyt luonut avaininstituutit, joiden tehtävänä on turvata kansalaisten oikeudet mukaan lukien perustuslakituomioistuin, kuten myös oikeusasiamiehen virasto ja oikeudellinen neuvosto. Nämä elimet eivät ole vielä näyttäneet voimiaan ja toimineet Kosovan oikeudellisen kontekstin puitteissa. Jos viranomaiset jatkaisivat tällä tiellä. Se hyödyttäisi kosovalaisia erityisesti kaikkien oikeuksien parantamisessa, mukaan lukien naisten ja lasten oikeudet. Puheenjohtaja, kuten helmikuussa totesin, pyrin rohkaisemaan uudistuneisiin ponnisteluun, jotta Kosovan eduskunta parantaisi demokratian laatua maassa. eduskunta, parlamentaarinen kokous on edistynyt instituutioiden rakentamisessa. Mutta se ei vieläkään ole Kosovan tärkein poliittinen elin. Kosovan täytyy, elimen täytyy olla paremmin mukana päätöksenteossa. Sitä täytyy myös valvoa hallitusta niin, että transparenssi ja vastuullisuus lisääntyisivät. Toivon valiokunnalta tukea tälle prosessille. Vähemmistöyhteisöjen täysimittainen osanotto poliittiseen elämään tulee yhä vaatimaan merkittäviä panoksia ja sitoutumista Kosovan viranomaisilta. Kansainvälisen yhteisön osaanotto on tärkeää, samoin kuin Kosovan kansalaisyhteiskunnan joka tulee olemaan välttämätön osa poliittiseen osallistavamman yhteiskunnan luomisessa. Mainitsin viime kerralla, että demokratia on strateginen tavoite, jota Kosovon viranomaisten kanssa yhdessä pitää edistää. Vaikka sopusointu ei ole aina täydellistä, kumppanuus on johtanut vankkaan yhteistyöhön, jossa, johon Kosovon viranomaiset ovat kovasti investoineet. Olettaen, että demokraattiset kykenevät takaamaan poliittisen vakauden ja konfliktien ratkaisumekanismit, uskon, että jännitteinen uhka alenee koko ajan. On kuitenkin pakko sanoa, että olen yhä huolestunut Kosovon johtajien hajautumisen vuoksi, mukaan lukien lausunnot, jotka kritikoivat kansainvälisen yhteisön läsnäoloa Kosovassa mukaan lukien EUn läsnäolo. Tämä helposti huoliganismiin ja räjähdysalttiseen ilmapiiriin, kuten ihan äskettäin näimme. Tämä sanottua, niin puheenjohtaja EU on Kosovan kansan merkittävä kumppani. Ja 6.4. EUn rooli on muuttunut täysin sovereeniksi. EULEX missio nyt ohjaa, neuvoo Kosovan poliisia kaikilla alueilla liittyen Äh, oikeusvaltion vaatimuksiin. Edistyminen on ollut tyydyttävää, mutta Kosovolla on vielä pitkä tie kuljettavana ja viranomaisten on taattava, että EU-lex kykenee tehtävänsä parhaissa oloissa täyttämään järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption ää, äh, hillitseminen on erityinen haaste Kosovon virkamiehille. The full support of Kosovo's political leaders as well also. Totta kai. EUn valtioiden täytyy myös kiinnittää tähän jatkuvasti huomiota. Järjestäytynyt rikollisuus ei rajoita kunnioita. Edistyminen rikollisuuden vastaisessa taistelussa tapahtuu vain, jos lähestymme asiaa laajemmasta alueellisesta näkökulmasta. EU-leksin haasteet oikeusvaltion alueella ovat erityisen monimutkaisia serviviranomaisten alueella joen pohjoispuolella. EULEX on erityisesti pyrkinyt toimimaan tullitehtävien parantamiseksi siltojen 1 ja 31 kohdalla. Tämä työ kantaa hedelmää ja kun läsnäolo lisääntyy lähiviikkoina, tilanne paranee. Mutta vakavia ponnisteluita vaaditaan, jotta pohjoisen haasteisiin kyetään vastaamaan ja jotta oikeusvaltion periaatteet toteutuvat. Kun EULEX vahvistaa toimia pohjoisessa, uskon, että EU on fyysisempää, konkreettisempaa läsnäoloa tarvitaan EULEXin tukemiseksi. Kosova valmistautuu nyt ensimmäisiin vaaleihin sen yksipuolisen itsenäisyyden, itsenäisyysjulistuksen jälkeen. 16.6. Suomen presidentti Senju ilmoitti, että paikalliset, kun kunnanvaltuusto- ja pormestarivaalit pidettäisiin tammikuun 15.2010. Hän pyysi Kosovan keskusvaalilautakuntaa ryhtymään kaikkiin välttämättömiin valmistelutoimiin kunnan vaalien järjestämiseksi Kosovassa. Koska se, se paikallinen kunnan tason toiminta on vielä heikko joukkoa. Kansainvälistä tukea tarvitaan, jotta tarvittavat valmistelut toteutetaan. Etyjin missio Kosovossa tulee tukemaan ja kouluttamaan keskusvallilaatikon jäseniä heidän valmistautuessaan vaaleihin. Ja USA on myöskin vahvistanut toimiaan. Keskusvaalilaatikko on pyytänyt on eurooppalaisia ja alueellisia organisaatioita valvomaan vaaleja. Ja toivon kovasti, että näin tulee tapahtumaan. Koska demokraattinen, transparentti, oikeudenmukainen vaaliprosessi on ratkaisevan tärkeä komissi- äh, Kosovan kehittymisen takaamisessa demokraattisena, monietnisenä yhteiskuntana. Kunnanvallat ovat tärkeät paikallisen edustuksen kannalta ja myös palveluiden tarjonnan kannalta. Ja näin kaikissa Kosovan kunnissa. Statuskysymysten ei pitäisi estää kansalaisia osallistumasta demokraattisiin prosesseihin. Niin ne pitäisi ehkäistä edustuksellisuutta paikallishallinnossa. Toimivat vaalit järjestetään hetkenä, jolloin paikallishallinnon merkittävät uudistukset ovat vielä kesken. Näillä uudistuksilla pyritään kaikkien yhteiseen osanoton lisäämiseen Kosovossa, mikä takaa turvallisen, vakaan elämän. Viiden uuden kosovalaisen serbi-enemmistöisen paikallisviranomaisen luominen, luominen on tapahtunut viime aikoina. Näiden kuntien luominen lisää autonomiaa ja rahkaisee serbejä osallistumaan kunnallishallintoon. Näiden uusien serbien enemmistöisten kuntien perustaminen osa laajempaa Kosovan hallinnon hajattamisprosessia. Mutta pahimmiltaan kyseessä on Kosovan pyrkimys antaa kätensä serbeille. Tämän onnistuminen on välttämätöntä monietnisen Kosovan luomiseksi. Paikallishallinnon johtajien johdon hajottaminen myöskin lähentää yhteisöjä. Kosovo on Serbien parempi edustuksellisuus paikallishallinnossa mahdollistaisi sen, että Kosovan toiseksi suurimmalla yhteisöllä on, yhteisö kantaisi enemmän vastuuta asiasta. Tähän liittyy kysymyksiä, jotka ovat ihmisten päivittäisen elämän kannalta avainasemassa terveys, koulutus, kuin myös Serbien ortodoksikirkon kulttuuriperinnön vaaliminen. EUn edustajana olen siis pitänyt tätä kehitystä tervetulleena ja olen tukenut sitä läheisessä yhteistyössä kansainvälisten viranomaisten kanssa. Kosovan hallinto arvioi tällä hetkellä, kuinka monet näistä uusista kunnista voivat ottaa marraskuun vaaleihin osaa. äänestysasteena Savallessa on ratkaiseva kysymys. Joten kovasti toivon, että Serbian hallitus rohkaisee Kosovan Serbiä ottamaan osaa vaaleihin. Kosovo. Puheenjohtaja. Kosovon kansan haasteisiin ei voida vastata, jos ei oteta huomioon laajempaa rajat ylittävää yhteistyötä talouden ja kaupan alalla, ihmisoikeuksien kunnioittamista, myös romanien ihmisoikeuksien kunnioittamista ja Kosovon eurooppalaisen mahdollisuuden kohti eteneminen edellyttää myös sitä, että tehdään jatkuvaa parempaa yhteistyötä koko laajemmalla alueella kansainvälisen yhteisön tukemana. Oikeusvaltio periaatteen osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että on tehtävä yhteistyötä Serbian kanssa poliisi- ja tullikysymyksissä, aivan kuten komission vaatimuksissa on edellytetty viisumikäytännön helpottamiseksi. Kosovo on edistynyt paljon demokraattisten instituutioiden ja mekanismien luomisessa ja sen kansalaisten elämän parantamisessa. Se on lähtenyt matkalle kohti vakauttamista ja nämä paikallishallinnon uudistukset, infrastruktuurihankkeet ja taloushallinnon parannukset ovat vieneet sitä eteenpäin. Se on ryhtynyt luomaan todellista kumppanuutta eurooppalaisen oikeusvaltioperiaatteen kanssa. Nämä asettuvat koetin kivelle mm, marraskuun alussa tänä vuonna. Tämä on myös mahdollisuus vahvistetulle itsehallinnolle, jota Kosovon serbiyhteisölle on tarjottu. Se on toivottavasti mahdollisuus, johon he tarttuvat. Haasteita on edelleenkin, kuten olen tänään ilmaissut, mutta Kosovolla on vielä pitkä matka edessään ennen kuin sen eurooppalainen mahdollisuus voi toteutua. Se tarvitsee edelleen voimakasta tukea Euroopan unionilta tulevina vuosinakin. Mutta tämän raportin pohjalta ja Euroopan unionin ja Kosovon vahvan kumppanuuden ansiosta Kosovon kansa voi suhtautua luottavaisesti siihen, että tämä matka on todella alkanut. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Grazie vilpittömät kiitokset tästä tyhjentävästä esityksestä. Se pureutui, pureutui keskeisiin asioihin hyvin täsmällisesti, kuten sanoin. Ja olenkin tässä samalla kirjannut useita puheenvuoropyyntöjä ja kysymyspyyntöjä. Sopiiko teille, että pysyttelemme aikataulussa sillä tavoin, että ottaisimme kolme kysymystä ja sen jälkeen voisitte vastata näihin kysymyksiin, jotta pysyisimme ikään kuin vuoropuhelun hengessä. Toivon, että te tohtori Fait sitten aika tiivisti vastaatte kysymyksiin. Ja ensimmäisenä Rova Pak. Kiitoksia puheenjohtaja. Suuret kiitokset Peter Fight. Olen iloinen siitä, että aloititte näistä edistysaskelista, koska siellä ulkopuolella, jos ylipäätään mitään kuulee, niin kuulee vain, ettei mikään oikein etene. Olen kovin iloinen siitä, että te voitte luetteloida tämän näin yksittäin. Se on hyvin rohkaisevaa ja oikeastaan kannustaa meitä Kosovo-ponnisteluissamme. Te totesitte, että edelleenkin on ongelmia. Puhuitte Mitrovitsasta. Olisinkin mielelläni kuullut, kuka oikeastaan valvoo rajaa Mitrovitsan, Kosovon ja Serbian välillä. Onko EULEX jo siellä määräävässä asemassa vai onko siellä edelleen muut? Toinen kysymys miten pitkälti tämä saarekejärjestelmä on kumottu. Onko niitä vielä olemassa vai eikö enää? Kuinka pitkälle siinä on päästy? Kolmanneksen haluaisimme mielellämme kuulla, miten pitkälti te erityislähettiläänä voitte vaikuttaa siihen, että paikan päällä tehtävä people-to-people-työ todella etenee. Me olemme ottaneet tämän myös kirjallisesti esille. Me toivomme todella, että juuri pienten alueiden välillä, jotka ovat Serbien tai Albanian asuttamia, saadaan aikaan yhteistyötä juuri maaseutualueilla. Me haluaisimme mielellämme enemmän toimintaa paikan päälle. Ja kolmas seikka, jota haluaisin käsitellä, luonnollisesti olisimme mielellämme noissa vaaleissa mukana. Me olemme aina olleet siellä tarkkailijoina. Se on sekä Kosovon albaanien että myös serbivähemmistön edun mukaista, että me menemme Kosovoon läsnäolollamme osoitamme meille olevan tärkeää, että nämä vaalit hoituvat kaikkien mielestä kunnolla. Te totesitte, että Belgrad rohkaistuisi ja rohkaisisi. En ole vielä koskaan kuullut, että Belgrad rohkaisisi serbejä päinvastoin. Aina on sanottu, että älkää menkö noin pitkälle. Onko nyt todella näkyvissä, että Belgrad ponnistelee, koska hajautus etenee, että serbit todella toimivat ja ovat valmiit ottamaan kohtalonsa omiin käsinsä omassa maassaan. Olisi hienoa, jos tämä voitaisiin ilmaista vähän myönteisemmin. Ja sitten vielä haluaisin todeta jotakin, mitä te totesitte parlamentista. Haluaisin no nostaa tätä meidän omaa toimielintämme hiukan esille. Meidän tulisi saada Kosovon parlamentin jäseniä voimakkaammin tänne Euroopan parlamenttiin mukaan, jotta voisimme yhdessä käsitellä ajankohtaisia ongelmia niin, että he tietävät, miten parlamentaarinen työskentely etenee, että ollaan olemassa vähän näpyttämässä myös hallituksen sormille tarpeen tullen. Sen me voisimme tehdä. Suuret kiitokset ja onnea ja menestystä jatkossakin pyydän, että puheenjohtaja ottaa tämän vetomukseni vakavasti. Meidän pitäisi todella parlamenttina lähettää sinne tarkkailijavaltuuskunta. Preso delle sue osservazioni. Vielä kerran totesin, että tähän palataan keskustelun lopuksi. Kiitokset tästä. Eras Fopoda seuraavana. Signor Presidente. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Fight, suuret kiitokset tästä teidän raportistanne. Tämä, mitä totesitte, oli kaikki hyvin realistista. Haluan korostaa vain yhtä seikkaa, nimittäin 15. marraskuuta pidettyjä vaaleja. Kuten totesitte, tämä on hyvin keskeinen seikka. Jos edistytään, jos onnistutaan, koko Kosovon tilanteessa voidaan edetä korostaisin sitä, mitä Doris sanoi jo, mutta sanoisin sen vielä myönteisemmin. Meidän pitäisi tulevina viikkoina tehdä kaikkemme, hyödyntää kontaktejamme ja ehkä te voitte auttaa meitä, ehkä me parlamentti, te voimme olla pysyvässä jatkuvassa yhteydessä. Kosovon serbien kanssa ja tietenkin myös serbien hallituksen kanssa, jotta saataisiin ainakin hahmoteltua, ketkä serbeistä ovat valmiita hyväksymään sen, että nämä paikallisvaalit ja niiden sujuminen ovat tärkeitä paikan päällä elävän vähemmistön minkä tahansa väestön kannalta Kosovossa. Tietenkin ryhmämme tukee puheenjohtajakokouksessa tätä pyyntöä, josta valiokunnan puheenjohtaja totesi sitä tukevansa, mutta kyse on myös muista vaaleja edeltävistä viikoista. Pitäisi tehdä kaikki mahdollinen, jotta voisimme mahdollistaa sen, mitä todettiin. Pitäisi käyttää näiden oikeudellisten menettelyjen mahdollisuutta. Voidaan käsitellä elinolosuhteita ja olosuhteita eri ryhmittymien välillä. Ei ole kyse pelkästään albaaneista ja serbeistä. Ja kun mainitsitte näitä esimerkkejä, puhukaa ihmeessä niistä julkisesti. On hyvin tärkeää tietää, että on olemassa esimerkkejä. On kyliä, on toreja, joilla eri vähemmistöt, eri etniset ryhmät ovat yhdessä. Valiokunnan tulisi hyödyntää näitä tulevia viikkoja, jotta saisimme kaikki vaikutettua niin, että nämä vaalit onnistuvat. Kiitoksia. Kiitos, Eräs ja herra Watson, seuraava puhuja. Grazie, president. Kiitos, puheenjohtaja. Ja herra Fett puheenvuorostanne. Minua kiinnosti kovasti se, mitä san- sanoitte Mitrovitsan foorumista. Onko näyttää muusta edistyksestä Mitrovitsassa kuin tuo foorumi? Ja missä määrin foorumilla on tukea Kosovan Serbian joukossa. Olen myös kiinnostunut Belgradin asenteista sen suhteen. Olisiko se pyrkinyt vetämään mattoa foorumin alta? Kertoisitteko jotain myöskin jäsenvaltioiden suhtautumisesta työhön, erityisesti niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät ole hyväksyneet Kosovoa? Ja mitkä jäsenmaat ovat olleet erityisen auttavaisia tarjonneet henkilökuntaa teille ottaen huomioon, että teidän budjettinne on niin pikkuinen. Ja sanoisitko jotain siitä, kuinka pitkään missionne kestäisi? Alun perin ennakoitiin, että se jatkuisi 2010 asti. Tarvitsee varmaan huomattavasti enemmän aikaa. Uskotteko, että te olette edustaja, joka istuu maanantin loppuun vai tarvitsetteko jossain vaiheessa toiminnallinen jatkajaa? Joo, Dr. Feit. Kiitos, Robotson. Niin kuin sovittiin, annan nyt puheenvuoron teille. Voitte vastata näihin kolmeen eh, esitettyyn kysymykseen. Olkaa hyvä. Um, I think, first of all, I should like... Kiitoksia. Ensinnäkin kai pitäisi sanoa ja todeta, miten paljon minua kannusti se, mitä Rova Pak ja herra Svoboda sanoivat näistä kunnallisten toimien merkityksestä ja siitä, miten meidän kaikkien on nähtävä serbiyhteisön etenevän osallistuvan vaaleihin. Nätehän tämä strateginen tavoite, joka minun tehtävänantonani on, ja minun on saman tien selvennettävä herra Watsonille, että vaikka minä nyt olenkin tässä Euroopan unionin erityisedustajana, on varsin tunnettua ja tiedetty seikka, että minulla on toinenkin vastuualue. Mutta nämä oikeastaan yhdistyvät, ainakin ajatellen sitä strategista tavoitetta, joka on saada aikaan Kosovon yhteisöjen välinen yhdentyminen, se lienee se, mitä me eh, Balkanilla haemme, itse Kosovossa ja koko alueella. Joten yksi tekijä, yksi taktinen ensiaskel voisi olla kannustaa serbejä osallistumaan vaaleihin. Vaikka nämä kaksi prosessia ovatkin erillisiä, nuo kunnallisvaalit ja koko hallinnon hajauttaminen, ne liittyvät silti toisiinsa ja ovat tietyllä tapaa toisistaan riippuvaisia. Meidän on nimittäin virkistettävä kunnan viranomaisia näissä kunnissa, jotka muuttuvat serbi-enemmistön myötä näillä autonomia-oikeuksilla, jotka mainitsin. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että serbi-yhteisö näkee tämän mahdollisuudeksi osallistua niin, että heistä voi tulla uusien luotujen kuntien edustajia ja he kokevat siellä autonomia oikeuksiinsa vahvistuvan. Ja me mielellämme kyllä raportoimme teille, että tämä hajauttaminen on edennyt jo prosessina aika pitkälle. Suhtaudun aika luottavaisesti siihen, että kun teemme hyvää yhteistyötä Kosovon viranomaisten kanssa, paikallishallinnon kanssa, voimme hyvinkin saada päätöksen ainakin kunnallisten valmisteluyksiköiden luomisen. Nämä ovat pieniä tiimejä, joissa on ennen kaikkea Kosovon serbiviranomaisia. Ne pyrkivät valmistelemaan uusia kuntia, jotta niistä tulee toimivia. Ja tämä voidaan saada päätökseen marraskuun puoliväliin mennessä. Uskon, että tämä on hyvin voimakas signaali serbiyhteisölle ja Belgradille siitä, että vaalien pitäisi olla myönteinen mahdollisuus, johon tarttua en ole kykenevä muuta kuin spekuloimaan sillä, miten Belgrad suhtautuu näihin uusiin kehityskulkuihin. Toteaisin vain jälleen kerran, että paljon tässä voidaan voittaa, eikä tämän välttämättä tarvitse mitenkään vaikuttaa puolueiden juridiseen tilanteeseen Kosovon tilanteen suhteen, jos vaalit ovat menestys. Panen suurella ilolla merkille, miten kiinnostuneita tämän valiokunnan jäsenet ovat osallistumaan tarkkailijamatkalle. Tällä hetkellä konsultoin komissiota siitä, miten voisimme järjestää tarkkailumatkan, koska etyjärjestö ei ole mukana. Se ei voi tätä omien pakotteidensa vuoksi tehdä. Asia on siis hoidettava toisen järjestön taholta. Ja minun on todettava, että en näe oikeastaan mitään muuta tahoa kuin tämän parlamentin. Se on kaikkein sopivin kumppani vaaliprosessin seuraajaksi kun otetaan huomioon se eurooppalainen mahdollisuus, joka Kosovolle on tämän alueen osana annettu. On the, uh, other particular questions. Sitten näistä muista kysymyksistä. Ihan lyhyesti. Otetaan ne tässä nopeasti. Pohjoisen tilanne on edelleenkin varsin vaikea. EULEX toimii siellä noilla kahdella portilla, joilla tavaroiden rekisteröinti tapahtuu EULEXin valvonnassa. Ja muutoin Kosovon poliisi, enimmäkseen serbi, poliisiviranomaiset ovat EU-leksin valvonnassa – ja heillä on juuri tämä haasteellinen tehtävä, joka liittyy talojen jälleenrakentamiseen Kohivitakutin alueella lähellä Mitrovitsa sen pohjoispuolella. Olette ehkä havainneetkin tästä raportointia mediassa. Siellä on melkoinen epävakauden ja väkivallan potentiaali. Me toivomme, että kunnallisvaalit ovat myös mahdollisuus voittaa nämä rinnakkaiset rakenteet ja että autonomiaoikeuksien myötä, jotka kunnille annetaan, nämä rinnakkaiset rakennukset, rakennelmat, rinnalliset rakenteet vähitellen kuihtuisivat pois. Ja uskon, että tämä vaikuttaa luonnollisesti myönteisesti myös Kosovon instituutioiden vakauteen. Sitten tuosta foorumista voin vain todeta, että meillä on nyt moninaisia yhteyksiä, kontakteja Mitrovitsassa serbiyhteisöön ja yksilöihin, eri yksilöihin. Ja toivomme, että ajan mittaan, ehkä jo marraskuun puolivälissä 15. päivä, muutoin aika pian sen jälkeen. Toivomme voivamme pian sen jälkeen edetä niin, että luomme erillisen eh, kunnan Mitrovitsan pohjoisosaan, aivan kuten on ehdotettu presidentti Ahtisaarin suunnitelmassakin. Herra Watson kysyi eh, minun tulevasta toiminnastani Kosovossa. Tämähän on tietysti aina vähän vaarallinen kysymys. Voin vain toivoa, että voin jälleen jatkossakin tulla tämän arvoisan parlamentin kuultavaksi Kosovosta, mutta sehän riippuu tietysti jäsenvaltioiden yksimielisestä hyväksynnästä. Ja tässä noudatetaan vähän toisenlaista menettelyä kuin muissa tehtävissä. Voin vain todeta, että mitä tulee Euroopan unionin avain keskeisiin tavoitteisiin, sellaisena kuin niistä on Eurooppa-neuvosto ja neuvosto ylipäätään päättänyt vuoden 2007 lopussa ja vuoden 2008 alussa, eli Kosovon taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen ja ennen kaikkea oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen Kosovossa. Kaikki 27 jäsenvaltiota ovat tukeneet minun pyrkimyksiäni ja EULEX oikeusvaltiohankkeen johtajan pyrkimyksiä. Olenkin hyvin kiitollinen jäsenvaltioille meidän ponnisteluillemme annetusta tuesta. Kiitoksia. Kiitokset, tohtori Fait. Teidän puheenvuoronne on ollut tehokas. Ja nyt seuraava kierros. Ja Lunacek ensiksi. Puheenvuoro on teidän. Kiitos herra puheenjohtaja. Herra Fait, haluaisin kovasti kiittää teitä vihreitten puolesta, kun esittelitte kansavan kehityksen myönteiset piirteet. En ainoastaan puhu til- hankalista tilanteista, joita on monessa osassa maata. Ihan oikein mainitsitte, että täytyy lisätä maan taloudellista ja sosiaalista vakautta, jotta ihmiset kokisivat, että maa kuuluu heille. Heitä he voivat työskennellä siellä, voivat jäädä sinne ja etteivät joutuisi lähtemään muualle Eurooppaan työnhaussa. Tuli Itävallasta. Itävaltaan tuli paljon suojanhakijoita. Jonkun verran tulee vieläkin joten seuraan Kosovan tilannetta läheltä. Herra Fait, ryhmän puolesta tuen myös sitä, mitä tässä on jo mainittu, ja josta puhut, eli EU-vaalitarkkailijat kunnan vaaleissa. Tiedämme, että Ety ja Euroopan neuvosto eivät voi sitä tehdä. Silloin on erittäin tärkeää, että EU tekee niin. Tilanne on poikkeuksellinen maa on poikkeuksellinen. Meidän on tärkeää onnistua missä me muutkin Pak Svoboda ovat näin sanoneet. Uskon, että tämä on mahdollista. Saatte tukenne siinä. Ja te puhuitte juuri poliisin toiminnasta. Haluaisin tietää, kuinka paljon tukea EUlta val- vaaditaan poliisitoimintaa. Ihmiset kokevat ollansa, jos paikallaan hyvin koulutettuja poliisia, jotka osaavat käsitellä ihmisiä. Jos poliisit eivät ole hyvin koulutettuja, niin ihmiset pelkävät poliisia pikemmin kuin puoltavat heitä. Miten arvioit tämän tilanteen? Mahdollisesti myös järjestäytyneen rikollisuuden Kysyisin, miten näet naisten tilanteen ihmiskauppaan, erityisesti naisten ja tyttöjen huolenaihe, vaikka poikia ja miehiäkin kaupataan. Monet naiset päätyvät tuohon tilanteeseen ihmiskauppaan koulutuksen puutteen vuoksi ja tulojen puutteen vuoksi. Voitko kertoa toivottavasti vähän edistyksestä tuolla alueella. Lisäisin myös jotain siihen, mitä herra Svaboden sanoi. Olen kuullut, että Belgrad on jo varoitellut, että paikallisvalleihin ei pidä ottaa osaa. Toivottavasti Belgrad voisi, Belgrad voisi mieltä, että paikallisvaalit – on mahdollisuus ihmiselle ottaa asiat omin käsiin. Kyse ei ole itsenäisyydestä. Itsenäisyys ratkaistaan jollain toisella tasolla. Minkälaisia mahdollisuuksia sinä näet edistykseen Belgradissa? Voisiko kertoa, miten Kosovan servit voisivat ottaa osaa? Voisiko kertoa, mitä Euroopan parlamentti voisi tässä tehdä? Ja sitten kysymys, joka voi olla vähän herkkä. Mainitsitte EUn edustajat, mutta myös kansainvälisen siviiliedustajat, teidän tämä ICRICO. Sitä rahoittavat ne maat, jotka ovat hyväksyneet Kosovon itsenäisyyden. Näetkö, että on ongelma siinä, että sillä on istut kahdella pallilla? että ihmiset yhtäältä kritikoivat, että ICR e rahoittaa sinua ja, ja sieltä rahoitus tulee maata, jotka ovat hyväksyneet itsenäisyyden, erityisesti EUlta, ja sinun pitäisi olla puolueita. Miten näet asiaa? Minulla on kerrottu, että tässä voi olla ongelma. Kiitos, Salona Check ja nyt Van Orden. Uh, thank you very much, Chairman. Suuret kiitokset puheenjohtaja ja haluaisin kiittää Peter Faitia siitä, että hän on paikalla tänä iltapäivänä. Haluan onnitella häntä myös erittäin ammattimaisesta toiminnasta hankalan tehtävän täyttämisessä. Sanon sen, vaikka tähän liittyykin hiukan moninaisia tunnelmia ajatellen Kosovon statusta ja sitä, että EULEX-missio toteutetaan – Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alaisena. Monet meistä tietysti tukevat sitä, että EU tekee paljon hyödyllistä siviilipuolella, mutta minä vastustan kyllä vahvasti sitä, että EU puuttuu millään tapaa sotilaallisiin asioihin, edes antaa sotilaallisia nimikkeitä siviilimissioille. Voitko Peter ehkä sanoa pari sanaa asiasta, jonka mainitsit ihan ohimennen, KFOR? me olemme ilmeisesti unohtaneet, että siellä on lähes 14 000 Naton KFOR-joukkoja paikan päällä Kosovossa ja useimmat heistä itse asiassa EU-maista. Tämä Natohan on pitkälti eurooppalainen järjestö, mikä monilta unohtuu minä haluaisin sanoa, kuulla jonkin verran tästä Eulexin ja Naton välisestä koordinaatiosta. Sanotaan, että Nato ajaa alas tätä omaa missiotaan. Mitenkä näet tämän tilanteen kehittyvän? Sitten suhteessa Kosovon poliisiin. Tämä sinun tehtäväsi on vähän mentorointia mutta se tarkoittaa kyllä vähän eri asioita eri ihmisille. Mentoroitko poliisia vai tuetko heitä heidän omassa toiminnassaan ja jos sinä et, niin kuka sitten? Ymmärtääkseni sinulla on koulutusvaltuutus osana omia vaatimuksiasi. Ja mietin vain, Voitko kuvitella minkäänlaista eri yhteisön, yhteisöjen edustajista kuuluvia, koostuvia poliisivoimia vai uskotko, että ne pysyvät erillisinä? Sitten mainitsit oman mandaattisi. Niin, se on kesäkuuhun 2010. Graham Watson sanoo, että sinulla ei ole paljon rahaa, mutta on sitä kuitenkin 265 miljoonaa, ei mikään mitätön summa kysyisinkin, kuinka pitkään tätä mielestäsi vielä tarvitaan? Missä määrin meidän on oltava kuinka pitkään vielä näin näkyvästi Kosovossa mukana? Olemmeko me siellä vielä vuosia? Kiitoksia. Grazie onorevole Ivanov. Kiitos kunnianarvoisa jäsen Van Orden. Nyt Huntis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ενδιαφέρουσα η ενημέρωση για το Kiitos. Tämä keskustelu ja koko kysymys on äärimmäisen kiinnostava. Tähän kuitenkin liittyy eräs perustavalla oleva kysymys. Ja jos oikein ymmärsin, niin, niin äh, siinä valossa, mitä äsken selvitettiin, niin kysymys on vieläkin päivän polttavampi. Euroopan unionin kannanotto ja suhtautuminen Kosovon statukseen on mielestäni avoin kirjain. Mihin, mihin suuntaan me olemme menossa? Onko siis tarkoituksena tukea kosovan itsenäisyyttä vai, vai mistä on kysymys? Me saamme kuulla, että 62 maata on jo hyväksynyt itsenäisyyden ja niiden joukosta löytyy montakin Euroopan unionin jäsenmaata. Pidättekö tätä siirtymistä itsenäisyyden tielle vahvistaa vakautta alueella vai onko sillä mahdollisesti jotain muita vaikutuksia? Onko uusi rauhantie avautumassa 12.48 päätöslauselma, YK päätöslauselman nojallahan tällainen mahdollisuus avautuisi myöskin kosovan ulkopuolelle. Entä sitten pakolaiset, evakot, Kosovosta pois lähtemään joutuneet? Mikä heidän tilanteensa on? Mitä heidän saa jotain tehdä? Ja sitten vielä kysyisin hieman Kosovon rikollisesta luonteesta. Kaikkihan tietävät, että laitonta asekauppaa harjoitetaan jatkuvasti, korruptio kukoista ja niin poispäin. Tämä voi mahdollisesti olla tilannetta vaikeuttava tekijä. Ähm. Kiitos tästä kysymyksestä. Ja nyt antaisin vielä puheenvuoron erityisedustajalle, jotta hän pystyy vastaamaan näihin esitettyihin kysymyksiin. Ja seuraavassa keskustelussa otamme neljän kysymyksen kysymyksen kierroksen aina kerrallaan. No niin, olkaa hyvä. Lämi. Ehkä näin johdantona voin pyrkiä selventämään Lunacekille ja muillekin, että minä en ole tämän EULEXin oikeusvaltioperiaatemission johtaja. Minä olen Euroopan unionin erityisedustaja. Minä en ole EULEXin komentoketjussa. Minä olen vain antamassa poliittista ohjausta, mutta toivon, että valiokunnan jäsenet nyt kestävät sen, että en välttämättä ole oikea ihminen sukeltamaan syvälle operatiivisiin kysymyksiin. Ja toivon, että EULEXin johtaja voi vastata yksityiskohtaisemmin näihin esitettyihin kysymyksiin. Ennen kaikkea rouva Lunacek Minulla ei ole näitä tilastoja, sen joudun tunnustamaan suoraan. Minulla ei ole tilastoja siitä, miten on voitu torjua tätä vitsausta, naiskauppaa. Tällä hetkellä voin vain todeta, että edistystä on, mutta ongelmaa ei ole saatu täysin juurittua pois. Kosovo on edelleenkin siirtymävaiheen maa monessakin mielessä, ei pelkästään huumeiden kauttakulkumaa, vaan myös ihmisten kauttakulkumaa. Pitänee todeta, että Kosovon viranomaiset suhtautuvat hyvin vakavasti tasa-arvokysymyksiin. Erään esimerkin mainitakseni on 30 prosentin kiintiö, joka on varattu naisille Kosovon kansankokouksen jäseninä. On tunnustettava myös, että tätä kiintiötä ei ole saatu täyttymään. Eli työtä on vielä tehtävänä, mutta on ainakin olemassa tällainen muodollinen vaatimus. Ja voimme myös havaita, että monissa avainasemissa hyvin pätevien naisten määrä on kasvanut. Siellä on monta pätevää naista vastuullisissa tehtävissä. Nyt vielä vaaleista. Ensinnäkin suhtaudun hyvin kiitollisesti siihen, mitä sanoitte vaalien merkityksestä ja teidän ehdotuksenne, että valiokunnan ja parlamentin jäsenet voisivat ehkä hyödyntää omia kontaktejaan rohkaistakseen Belgradia ja Kosovon serbiyhteisöä entisestään osallistumaan ja olisi hölmöä olla sanomatta teille, että arvostaisin todella kaikkea apua, jonka vain voimme saada. Sitten omasta asemastani uskoakseni voin todeta, kuten olen aiemminkin sanonut, että mielestäni EUn asema ja ICRn mm, asema on se, että me voimme vastavuoroisesti tukea ja hyödyntää. Joskus syntyy tietysti vähän ongelmia, mutta olen tehnyt selväksi tiedottajilleni, joista toinen vastasi yhdestä puolesta ja toinen toisesta, että me haluamme pitää asiat erillään. Tämä on sellainen seikka, jota Kosovaa tunnustamattomat jäsenvaltiot korostavat aivan erityisesti. Mutta Haluan sanoa tämän myös ennen kaikkea herra Kuntisin suuntaan. Kaikki jäsenvaltiot ovat sopineet Euroopan unionin erityislähettilään lähettämisestä Kosovoon. Mielestäni tämä on mahdollisuus luoda entisestään vakautta alueella, jolla teidän maanne Kreikka sijaitsee varsin lähellä. Voimme yhdessä työstää monia eri seikkoja, jotka viime kädessä hyödyttävät myös Euroopan unionia. Siitä huolimatta, mitä totesin jo aikaisemmin, saanen ensin vielä sanoa, että koordinointi Naton, KFORin ja EUn välillä toimii erittäin hyvin. Tietänette, että siviililevottomuuksien sattuessa on kolme eri tasoa. Paikallispoliisi on se, joka reagoi ensimmäisenä, sitten toisena EULEX ja KAFOR tarvittaessa kolmantena. Eli jos jonkinlainen kansalaisten yhteenotto kärjistyy, on aina myös takeet koforin mukanaolosta viime kädessä. Mutta kuten totesin, mielestäni tämä on osoitus luottamuksesta ja tilanteen ja toimielinten kypsyysasteesta koko alueella, että KFOR voi vähitellen vetää sieltä joukkojaan, onhan niitä edelleenkin 14 000, me olemme kaikki tietoisia, mitkä ovat globaalit prioriteetit ja sen jälkeen tietenkin ajateltuna Naton painopistealueiden uudelleenjärjestely vaikuttaa täysin oikeutetulta. EULEX ei ole paikalla enimmäkseen kouluttaakseen. Kouluttamista on tapahtunut jo YK-hallinnon toimesta viimeiset yhdeksän vuotta ja melko onnistuneestikin. Ja siksi poliisi on jo kykenevät toimimaan sellaisella ammattilaisuuden tasolla, joka on melko korkea, mutta edelleenkin tarvitaan, mitä te itse mainitsittekin, tätä mentorointia, eli jonkinlaista poliisiviranomaisten tukemista, seurantaa heidän toiminnassaan, sen ohjaamista, mitä poliisiasemilla tapahtuu johtoa myöten. Viime kädessä tavoitteena on, ja sitä kohti on jo vähän päästökin, että saadaan vakautettua Kosovon poliisijoukkojen monietninen piirre. Eli mahdollisimman monet serbit saadaan mukaan, mahdollisimman paljon serbejä saadaan mukaan. Oli sellainenkin jakso, jolloin serbipoliisit luopuivat toimistaan monista eri syistä, mutta heitä on paljon palannutkin. Olisi myös äärimmäisen tärkeää vähemmistö yhteisöjen luottamuksen säilyttämiseksi, että mahdollisimman monet Kosovon poliisin joukoissa edustaisivat eri etnisiä ryhmiä. Enkä nyt ota sitä riskiä, että lähtisin arvailemaan Eulex-mission vastaisuudesta. Tiedän, että sillä on huomattavat voimavarat. Pitänee ainoastaan kai todeta, että noin periaatteellisesti toivoisin näkeväni kansainvälisen läsnäolon ymmärtävän, koska se ei enää ole tervetullut, ettei se jäisi sinne pidempään kuin on tarpeen. mutta ennen kaikkea oikeusvaltioperiaatteen saralla on vielä kovin paljon tehtävää. Uskon olevan kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden edun mukaista, että me näemme oikeusvaltioperiaatteen juurtuvan täysin Kosovoon, ei vähiten ajatellen suorien investointien houkuttamista maahan. Näin voidaan auttaa koko maan taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä. Ja vielä lopuksi vastatakseni herra Kuntiksen kysymyksiin. Olen tietoinen siitä, että Kosovon statuksesta on erilaisia näkemyksiä. Kaikki tahot eivät Kosovoa ole tunnustaneet, mutta kuten totesin, on olemassa tietyt tavoitteet, joita kaikki jäsenvaltiot ovat päättäneet Kosovossa ajaa. Ja tämä on toistaiseksi myös edennyt. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että näin on jatkossakin ja kaikkien jäsenvaltioiden tuella. En lähde sen enempää spekuloimaan Kosovon statuksen tulevaisuudella. Muut, ja korostan muut, ovat sanoneet, että Kosovon riippumattomuus ja itsenäisyys on peruuttamaton asia. Tämä on mielestäni tärkeä lausunto ja siksi mahdollisuus saada uusi rauhanprosessi, uusi turvaneuvoston päätöslauselma ei tällä hetkellä tunnu mitenkään mahdolliselta eh, todennäköiseltä kehitykseltä. Tietysti voimme kaikki olla samaa mieltä siitä, että jos YK päätöslauselma olisi saatu, lopputulos olisi ollut parempi, mutta sitä ei saavutettu. Kiitoksia. Grazie, dottor Fait. Kiitokset. Antaisin vielä puheenvuoron edustaja Janakulle. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Puheenjohtaja, kiitokset erityisedustajalle kaikesta hänen lausumastaan. Varsin monta myönteistä asiaa saimme kuulla. Nyt vielä kahdesta seikasta haluaisin vielä hieman lisää selvitystä. Me kansanosat, jotka ovat joutuneet jättämään maansa, mihin yhteisön he kuuluvat? Ja sitten kysyisin teiltä erityisedustajana, onko teillä suoria yhteyksiä Belgradiin? Ajattelen nyt lähinnä kunnallisvaalien järjestely, järjestelystä vastaavan tahoa ja, ja niin edelleen. Olen kuullut, että Belgrade on jollakin tavoin yrittänyt rohkaista Serbien, Serbien osallistumaan vaaleihin. En tiedä, minkälaisia tietoja teillä on tästä asiasta. Onko Serbia mahdollisesti palaamassa paikalle vai, vai mistä mahtaa olla kyse? Parola Kiitos. Esitys seuraavaksi edustaja Tanner. Grazie, presidente. Rad bi vam čestitev, gospod Fajt, za vaše dobro upravljanje dela v nelahkih okoliščinah. Kiitos Olette tehnyt loistavaa työtä vaikeissa olosuhteissa tavalla, joka rauhoittaa meitä, varsinkin kun tarkastelee niitä tuloksia, joita meillä äsken juuri tuossa esittelitte. Entisen Jugoslavian tilanne on luonnollisesti ollut varsin monimutkainen ja Länsi-Balkanin osalta, siis entisen Jugoslavian osalta, on nyt saatu jonkinlaisia tuloksia. Prosessi on käynnistynyt jo parikymmentä vuotta sitten. Kosovon itsenäisyys on tietysti tärkeä asia, varsinkin jos sitä vertaa vaikkapa Milosevicin Serbia. Toivomme, että Länsi-Balkanin vakauttamissa prosessi saisi jalansijaa myös siellä, mistä se alun perin alkoi. No nyt sitten kysymykseen. Näyttäisi siltä, että viisumien myöntämisen osalta vallitsee uusi tilanne. Nimittäin Makedonian kansalaisilta ja Montenegron kansalaisilta on poistettu viisumit Hehän ovat naapurimaan kansalaisia. Minun käsittääkseni tällainen muutos monimutkaistaa tilannetta. Sääntöjen pitäisi koskea kaikkia alueen kansalaisia, ja, ja niinpä en ymmärräkään sitä, miksi tällaista eh, kuilua tai juopaa ollaan rakentamassa ihmisten välille. Passien saaminen on tehty vaikeaksi ja kuitenkin lopulta kai tarkoituksena on toteuttaa vapaa liikkuvuus. Tämä siis voi aiheuttaa ongelmia Bosnia-Herzegovinassa, mutta myöskin Kosovossa. Mitkä, minkälaiset tuulet puhaltavat Kosovossa viisumipolitiikan saralla? Millä tavoin voidaan ajatella, että että toimittaisi ilman viisumien myöntämistä. Jos olen oikein ymmärtänyt, että Pristina hallitukselle on annettu konsulttiapua nimenomaan viisumiasioissa ja, ja käsittääkseni myöskin passiasioissa. Missä tässä ollaan menossa? Parola alko. Kiitos. Ja sitten herra Arla. Grazie, Presidente. Uh, I appreciate arvostan sitä, että herra Feit oli tänne kuvaamaan Kosovan nykytilannetta. Ja EUn interventiota siellä. Tiedän hyvin, kuinka hankala on tehtävänne. Ongelmat ovat valtavia. Pakko sanoa, että en ole tyytyväinen kuvauksestanne. Olette lähinnä puhuneet vaaleista, etnisistä jännitteistä, instituutioiden luomisesta. Puhutte ainoastaan pintapuolisesti. Kosovan jostakin suurista huolenaiheista. Tuonne maan olen ollut siellä pari vuotta sitten – Pakkoaseman suurin ongelma etnisten jännitteiden lisäksi ja sodan seurausta lisäksi on, on valtava poliittinen korruptio. Ällistyttävä järjestäytynyt rikollisuus, rahanpesu, huumekauppa ja ihmiskauppa. Joka tekee Kosovasta isoon uhan EUlle sen lisäksi, että se on uhka Kosovan kansalaiselle. Politiikan ja järjestäytyneen rikollisuuden yhteydet ovat syvät, syvimmät, jotka tiedän. Järjestäytyneiden rikollisryhmien voima, sitä voidaan verrata, se on tosi suurempi kuin isojen eurooppalaisten pelaajien voima. Jos vertaisin Kosovan ja Italian sisille mafiaa, niin tällä hetkellä Kosovan mafia on voimakkaampi, sillä on enemmän mahtia ja ja silti Sisilia on kuitenkin kaksi ja puoli kertaa niin iso kuin Kosovo. Minua että millä parametreilla me määrittelemme intervention onnistumisen tai epäonnistumisen asteen, mutta Kosovossa sanoisin, että vaalin ottaminen väkivallan ottaminen vakauden parametreiksi olisi hyvin harhaanjohtavaa. Sanoit, että sinä et ole vastuussa vaan hallinnosta. Et ole eu johtaja. Olet EUn edustaja. Mutta e- Euroopan unionin edustajana sinulla on asemassa prioriteettien asettamisessa, joten mielelläni halusin tietää noista parametreista, tietääkseni eteneekö Kosovo todellisuudessa vai ei. Mitkä arvat parametreilla järjestäytyneen rikollisuuden vastainen, äh, vastainen taistelu, huume, kaupan vastainen taistelu, rahanpesun vastainen taistelu? Äh, Kosovo on merkittävä rahanpesukohde. Statuksessa vuoksi se ei ole täysimittainen valtio. Kansainvälinen poliisi ja la, lainvalvojat eivät pidä luotettavana maana. Kosovalaiset eivät saa viisumeita sen vuoksi. Emme halua sanoa tätä, mutta tämä lienee tärkein syy. Kaikki lainvalvontaelimet, tiedusteluelimet vastustavat viisumien myöntämistä kosovalaiselle, koska järjestäytynyt rikollisuus ja huumekauppa ovat ratkaisemattomia ongelmia. Nämä ovat uhkaa Euroopalle ja maille, jotka ovat lähellä Kosovoa, Italia, Kreikka ja muu. Näin ihan lyhyesti sanottuna. EUlle interventio maksaa 260 miljoonaa euroa vuodessa. Millä parametreilla me mittaamme onnistumista tai epäonnistumista? Voitteko antaa jotain dataa siitä, mitä tiedätte? tilanteessa näistä parametreista, jotka ovat minusta aitoja onnistumisen parametreja. Ringrazio uh, l'onorevole... Eh. Kiitos, herra Arlaki. Ja nyt annan puheenvuoron edustaja Kummut Saakkukselle. Kiitos erityisedustajalle hänen läsnäolostaan ja, ja <clears throat> alustuspuheenvuorostaan. Teidän tehtävänne on varsin vaikea. Sama koskee myöskin jouleksia. Haluaisin kysyä poliittisista olosuhteista ja tilanteesta. Millä tavoin ne vaikuttavat teidän työhönne? Ja, ja ylipäätään Kosovon tilanne, miten se vaikuttaa teidän työhönne? Äsken puhuttiin Belgradin toimista, siitä, että Belgradista otettiin yhteyttä Haagin tuomioistuimeen ja haluttiin virallinen itsenäinen status Kosovolle sillä tavoin, kun monet itsenäisyyden äh, tunnustaneet valtiot asian näkevät. Mitä virallista vahvistusta tälle ei vielä ole saatu? Onko teillä jotain tietoa Haagin tuomioistuimen suunnitelmista? On, onko teillä jotain tietoa? Äh, oletteko jollakin tavoin saaneet kuulla kansainvälisen tuomioistuimen äh, mahdollisesta päätöksestä, koska se olisi tulossa ja minkä suuntainen se olisi? Jos tällainen päätös tulee ja jos se tulee ennen vaaleja, niin minkälaisia vaikutuksia sille, sillä tulee mahdollisesti olemaan vaaleille? Lienee ilmeistä, että jos kerran puhutaan itsenäisyydestä ja, ja sen legitimiteetistä, mitä ilmeisemmin sillä tulisi olemaan vaikutusta vaaleihin. Jos taas päätös olisi päinvastainen olisi myöskin vaik- olisivat vaikutukset täysin päinvastaisia. Ja mitä ilmeisemmin tämä vaikuttaisi myös teidän työhönne. Nyt haluaisin tietää, minkälaisina näette näiden mahdollisten tuomioiden vaikutukset oman työhönne? Parola, Kiitos. Nyt meillä on vielä yksi puheenvuoropyyntö. Rova Gomez. Thank you, Mr. Chairman. Good to see you. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä nähdä teitä täällä, erityisedustaja. Haluaisin kysyä teiltä seuraavaa. Jotta itse asiassa voidaan torjua järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota, meidän on saatava ensin taloutta vakaammaksi Kosovossa. Ja tämä on alue, jolla Eurooppa ei ole oikein onnistunut eh, tehtävänjaossa Amnikin aikana, joten onko asiassa edistytty, onko mitään juridista pohjaa taloudelliselle toiminnalle, esimerkiksi nämä uudet voimalaitokset, onko niiden kysymys ratkaistu. Sitten naiset, eikä pelkästään siitä näkökulmasta, että naisilla käydään kauppaa, vaan myös naiset demokratian puolesta toimijoina. Eulex ja Unifem ovat tehneet hyvää työtä Kosovon naisten parissa ja itse asiassa tilanne on oikein hyvä. Parlamentissa naisia ei ole vielä riittämiin, koska miehet eivät sitä salli, mutta minä haluaisin kysyä teiltä aivan erityisesti suurlähettiläistä. Muistan, että viime vuonna nimitettiin suurlähettiläitä hallituksen toimesta, eikä heidän joukossaan ollut yhtäkään naista. Onkohan tilanne muuttunut tällä välin? Sitten kolmas kysymykseni. Voitteko pohtia hiukan EULEXin joukkojen lähtemistä Mitrovitsaan? Miten tämä oikein toimii? Toimiiko tuomioistuin? Olemmeko me itse asiassa mukana tuomioistuimen työssä? Ja vielä ihan lopuksi, Eulex tarvitsee tiukkoja syyttäjiä ennen kaikkea. Miksi eivät jäsenvaltiot toimita niitä? Liittyykö tämä rahoitukseen vai onko tälle muitakin syitä? Kiitoksia. Prima di, ähm, passare... Ennen kuin siirrän puheenvuoron erityisedustajalle, haluaisin vielä vastata tähän viimeiseen kysymykseen, jonka Rova Komes esitti. Rova Neitz on esittänyt tarkistuksen budjettiluonnokseen, jossa suunnitellaan lisämäärärahoja erityisesti naisten läsnäolon lisäämiseksi eri kriisikeskuksiin, siis Euroopan unionin edustajina, joten tämä nyt vaan vielä ennen vastauspuheenvuoroa tiedoksenne. No niin, nyt puheenvuoro on taas teillä. Olkaa hyvä. Yeah, to start first... Uh... Aloittaisi seuraava Janakon kysymyksestä. Yhdeksänkymmentäkahdeksan yhdeksän väkivaltaisuuksien jälkeen. Pitäisi listaa myös 2001 monet serbit yhteensä jäsenet jättivät Kosovon. Ja minun prioriteettilistalla korkealla on Serbian muiden yhteisöjen jäsenien paluun auttaminen Kosiaan. Olen tehnyt asioita, että servit voisivat jatkaa turvallista elämää Kosovassa tai palata Kosamoon. On, on pakko sanoa, että paluumuuttajaministeriön resurssit ovat rajoitetut. Ja niitä pitäisi kasvattaa eri organisaatioiden tuen muodossa – Minulla ei ole etua, ollut etuoikeutta olla yhteydessä Belgradin tässä asiassa, mutta olen käytettävissä. Olemme pyrkineet vauhdittamaan paluuta. Ihmisiä on palannut tasaisesti, mutta hyvin vähän. Meistä palomuuttajien Volyymia pitäisi kasvattaa. Viisumivapaudesta. Pyytäisin herra Talleria kestämään sen, että minä en voi oikein sanoa sitä, mitä herra Reen huomenna täällä tulee sanomaan. Hän varmaan puhuu yksityiskohtaisemmin viisumikysymyksestä. Tärkeää on, että meillä on instituutiot viisumivapauden kanssa elämiseksi, että rajavalvonta on riittävää ja että biometriset passit on myönnetty maan kansalaisille. Tähän ei ole Kosovan tapauksessa Päästä vielä. Kosovalaisilla ei ole biometrisiä passeja, mutta ne voitaisiin pian ottaa käyttöön. EU, erityisesti EU-leksin kautta, on laatimassa oikeudellisia keinoja teknisen yhteistyön luomiseksi poliisi- ja tulliasioissa. Kuten on Serbian tapaus, Serbialla mahdollisuus saada myönteinen viisumistatus ja mahdollista sen pitäisi olla myös Kosovolle. Javier Solana on sanonut, että Kosova on osa tätä prosessia. Toivottavasti voimme siirtyä kohti viisumivapaata aluetta. Kiinnostuksella totesin herra Alakrin kuvauksen ongelmien vakavuudesta. En usko, että se mitä sanoin on ristiriidassa hänen käyttämien sanojen kanssa. Kaikki uskomme, että ongelma on vakava juuri siitä syystä. Eh, on päättänyt eh, suurimmasta siviili turvallisuus- ja puolustuspoliittisista toimenpiteistä. <clears throat> Mitkä ovat onnistumisen parametrit? Aina ne vähän liikkuvat. Mutta Kosovan tapauksessa meidän täytyy ehdottomasti luoda oikeusvaltio, joka takaisi siis sen, että EU jonain, Kosovo jonain päivänä lähestyisi EU-instituutioita. Meillä on joku verran vääntöä. Kosovo, Kosovan viranomaisten suuntaan, jotta heidän yhteistyönsä Euleksin kanssa olisi voimakasta. Kuten kokemuksestanne tiedätte, Kosovan kansalaiset haluavat liittyä eurooppalaiseen projektiin. Joten maan johtoon kohdistuu paineita osoittaa edistymistä tällä tiellä. Totta on. Olen puhunut instituutioiden luomisesta, mutta seuraava vaihe keskittyy pitkälti siihen, miten saada nämä instituutiot toimimaan kansainvälisten eurooppalaisten standardien tasolla. Tähän liittyvät governance-hallintakysymykset, vastuutilivelvollisuus, tähän tulee liittymään korkean tason korruption tai ri, rikollisuuden syyttämistapauksia. Konkreettisia lukuja voi antaa. On EU-leksin tehtävä päättää tutkimuksesta. Tämä sanoa, että Kosovossa odotetaan. Myös kansalaiset odottavat. Että EU-leks kykenee ajamaan – oikeudessa korkeatason juttuja. Että tämä to, toimii läksynä ja vahvittaa järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption vastaista taistelua. Huomioon pitäisi myös ottaa, että komissio on varsin kiinnostunut asiasta, koska ottaakseni yhden esimerkin hankinta sopimus, tarjouskilpailukysymykset ovat sellaisia, jossa väärinkäytösten riski on suuri. Tilanteen pitäisi parantua ja työskentelemisen parissa. Nyt siirryn herra Kumut Saakkosen kysymykseen liittyen kansainväliseen tuomioistumeen. Toivottavasti teitä ei haittaa että, että minä sanon, että minä en voi ennakoida tuomioistuimen päätöstä. Se ei olisi kauhean kannattavaa. Mutta voin sanoa, että, minä, että päätös ei tule vielä 15. marraskuuta mennessä. Tiedämme, että tuomioistuin järjestää suullisia kuulemisia joulukuussa, minkä jälkeen tuomarit alkavat laatia tuomiota, päätöstä, odottaen, että tuomioistuin ensi vuoden puolessa välissä antaa kantansa. Se ei ole tuomio, kuten sanoitte. Se on juridisesti neuvoa antava kanta, jolla on oikeudellisia seurauksia. Se ei sido jäsenvaltiota. Tämä voi olla hyvin tärkeää niille, jotka ovat tunnustaneet Kosovo, mutta heidän täytyy arvioida neuvoantavan lausunnon vaikutukset. Paljon kiitoksia Rava Gomez ystävällisistä sanoistanne. Uskoakseni voin sanoa, että Kosovon taloudellinen tilanne on yhä hauras. Lamalla on ollut vaikutuksensa. Vaikutus jälkijäristyksineen tuntuu yhä enemmän, koska Kosova vähän kehittyneenä taloutena ei ole kovinkaan kytköksissä maailmantalouteen – joten vaikutukset eivät ole iskeneet nopeasti, mutta nyt ne alkavat iskeä. Ja sillä voi olla traagisia seurauksia työllisyydelle. Ja se voi vähentää edelleen ulkomaisia suoria investointeja. Minua huolestuttaa yksityistämisprosessi. Energiasektori on yksi harvoista mahdollisista vienti vasta Kosovan ligniitti resursseja voitaisiin käyttää tuotantoon, mikä voisi johtaa sähkön vientiin. Mutta yksityistämiseen on vaikuttanut pari tarjouksen tekijän vetäytymistä – vie eteenpäin. Sitä täytyy lähikuukausina päättää. Ja toivottavasti kappa voidaan pian tehdä. Jos ei, sähköä täytyy tuoda, sillä on kielteiset budjettivaikutukset. Meillä on naisia tärkeissä tehtävissä – Kosovan varaulkoministeriön on nainen. joka työnsä täyttää erittäin ammattimaisesti. Mitrovitsan tuomioistuimesta voi sanoa, että emme ole vielä siinä vaiheessa, että Kosovan albanialaiset ja servituomarit ja syyttäjät olisivat aloittaneet työtään siellä, mutta me olemme yhteydessä. Bel- Belgarin ja pohjoisen keskustelukumppanien kanssa, jotta näin tapahtuisi pian. Ja lopuksi sanoisin jotain, jossa tarvitsen ehkä valikunnan apua. Ja tämä liittyy siihen, mitä herra Lakis sanoi, järjestäytyneen rikollisuuden ja lahjonnan merkityksestä voi olla, että jäsenvaltioiden täytyy tarjota enemmän syyttää viranomaisia, jotta voidaan käsitellä niitä vakavia tapauksia, joita eteen tullaan. tulee. Ehkä meidän täytyy verrata edelleen jäsenvaltioihin näiden avainasiantuntijoiden saamiseksi että EU-lex onnistuisi. Grazie, dottor Feit. Suo... Kiitos, tohtori Vaiten tästä jälleen kerran täsmällisestä äh, vastauksesta. Ja sitten vielä viimeiset äh, viisi kysymystä. Ja ensimmäisenä herra Howitt. Thank you very much, President. Suuret kiitokset puheenjohtaja ja kiitokset erityisedustaja siitä, että olette paikalla täällä tänään. Teillä on vahva tuki tältä parlamentilta työlle, niin kuten tiedätte, toivomme teille onnea ja menestystä siinä. Kuten monet muutkin kollegat, haluaisin todeta tyytyväisyyteni siihen, mitä totesitte tuosta vaalitarkkailun mahdollisuudesta meidän intressimme ei koske pelkästään Kosovoa ja sen äh, eurooppalaista mahdollisuutta, vaan demokratisoimista koko maailmassa. Ja minä ainakin uskon vaalitarkkailun ammattimaisuuteen. Sehän on se, mitä me voimme tässä mielessä tarjota. Sen varmaan tunnustatte. Mutta kysymyksistäni teidän mandaattinne, tehtävän asettelunne luonnollisesti sisältää myös ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen tarkkailun ja haluaisinkin kysyä, kuinka arvioitte pahimmat haasteet, joita Kosovossa tällä hetkellä asettuu ihmisoikeus- ja perusvapauskysymyksissä. Toisekseen me olemme jo kuulleet teidän kommenttinne tuesta kansainväliselle läsnäololle. Sehän on tietysti yksi merkittävä seikka. Olisiko tässä kyseessä yksi osa yhteisöstä, onko joitakin tiettyjä suuntauksia, joita meidän pitäisi havaita, koska tämä varmasti oman historianne perusteella tiedätte, että kun kansainväliset joukot ovat paikalla, niin kriisitilanne voi olla toisenlainen. Voitteko hiukan kommentoida tätä kontekstia, jossa te kommenttinne esititte? Ja sitten lopuksi vielä kuulin kyllä, mitä te totesitte poliisin ja tullin yhteistyöstä Serbian kanssa ja myös pakolaisten palauttamisesta, mutta voisitteko pohtia myös muita Länsi-Balkanin maita, ei pelkästään Serbiaa ja ehkä verrata tätä tilannetta nyt niin, että arvioisitte kahdenvälisiä yhteyksiä ja toimintaa ja edistystä ja kehitystä Kosovon osalta sen suhteessa naapurimaihin. Grazie onorevole Kiitos Seuraava puhuja, herra Van Dank u wel, meneer de voorzitter. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä halusin mielelläni esittää herra Fäitille kysymyksen. Hän kirjoittaa omassa raportissaan, että Serbia on harjoittanut politiikkaa, jolla eh, serbialueiden eh, julkiset palvelut on pyritty saamaan Belgradin valvonnan piiriin, poliisi, oikeuslaitos ja niin edelleen. Jos näin on käynyt, ei tietenkään koskaan ole päässyt syntymään hyvää paikallishallintoa. Onko tällä hetkellä serbeillä mitään mahdollisuuksia päästä tuohon paikallishallintoon tehokkaammin mukaan ja mitä tällä alalla on tehty. Kiitoksia. Grazie. Eh, Kiitos. Ja seuraavana edustaja Kirilov. Grazie, Presidente. Uh, I would like uh, to shorten my Haluaisin puhua lyhyesti. Ja ala... Että minä jatkan sitä, mitä herra Arlakki sanoi. Ihan täysin hänen huolen aiheensa. Ja olen iloinen, että herra Feiton käsitystilanteesta. Olen lisäksi huolestunut siitä, miten tämä järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio johtavat siihen, että korkean tason politiikkoihin voidaan vaikuttaa. Refei tietää, että järjestäytynyt rikollisuus ulottuu poliitikon huippupoliit- äh, Kosovan huippupoliitikkojenkin piireihin. Haaste on iso. Ja se siihen tarpeeksi huomenta kiinnitä. Tilanne saattaa käydä todella vakavaksi. Minä huvittaa tuo sanan mentorin käyttö. Niin monet jäsenmaat ovat puhuneet Kosovan itsenäisyydestä, mutta en tiedä auttaako mentorointi tulevaisuudessa. Puhutte syyttäjistä, en tiedä, miten syte toimivat, koska oikeudellinen perusta on pulmallinen. Kuvitellaanpa, että taistelu alkaa tuottaa teho tuloksia. Se vaikuttaa moniin piireihin. Olen kuullut viime päivänä tästä Kosovan itsemääräämisorganisaatiosta. Minun täytyy myöntää, että Olen varma, että tämä ei ole Kosovan kansalaisyhteiskunnan tuote. Tämä saattaa kehittyä edelleen, kunnes pääsemme tilanteeseen. Toivottavasti emme pääse. Tämä on tälle menestystä, herra Feit. Tämä voi päätyä tilanteeseen, jossa tämä organisaatio alkaa muuttua tehokkaammaksi. Se näkyy asenteissa, ja tämä yhteisö. Ja sitä yhteisöksi kutsutaan. Ja teetäkäämme, että kosovalaiset olisivat itsenäisyyttä erilaista syystä, mutta voi olla, että tämä järjestö sanoo, että näkeminen EU ei teitä enää tarvita. Mikä meidän huolestuttaa on, että voimme joutua pahoihin ongelmiin, jos mä seuraa tilanteen kehittämistä. Ymmärrän, että tullitoimet, että te ette ovat tehokkaita, toivotan teille onnea sinä. Mutta tiedän, miten laitakaappa käy. Ei sitä tapahdu kahdessa paikassa, se että käydään yli vuorten kaikkialla. En halua mitenkään mastaa teitä mutta olemme kaukana tapahtumista. Tilannetta pitäisi arvioida realistisemmin. Vaikka en niin optimistinen olekaan, toivon teille onnea. Kiitos, herra Kirilov. Ja edustaja Katsin, seuraava puhuja. Grazie, presidente Albertini. Uh, gospod Fejt, eh, nisem zadovoljen z vašimi odgovori, ko gre za vizni režim. Kiitos puheenjohtaja. Olen varsin tyytyväinen saamistani vastauksista, kun puhumme Länsi-Valkanin alueesta. Sehän on seutu, jossa on pitkään tehty virheitä. Serpeltä sekä kroatilaisilta ja bosnialaisilta on viety kansalaisoikeudet. Nyt tässä Serb, Serbi passilla varustetut henkilöt, jotka asuvat Kosovossa, he eivät taas saa enää Kosovoon viisumeita. Eli toisin sanoen, vaikka he asuvat Kosovossa ja heillä on passi, niin he eivät kuitenkaan saa viisumia. Tämä on syrjintää mielestäni. Ja se vain kannustaa serbejä lähtemään Kosovosta – siis pikemminkin lähtemään kuin pysymään paikalla. Mielestäni ongelma on käytännönläheinen ja siksi myöskin vastausten ja ratkaisujen on oltava käytännönläheisiä. Ensinnäkin on käynnistettävä korruption vastainen, vastainen taistelu. No, äsken mainitut biometriset passit, minulla ei ainakaan sellaista ole ja tuskin kovin monella muullakaan täällä salissa olevalla – ei mitään ihmeratkaisuja tarvita. Kysymys on vain yksinkertaisesti siitä, että meillä ei ole konkreettista politiikkaa, jonka puitteissa ihmiset voisivat tuntea olonsa tasa-arvoisiksi ja, ja halutuiksi. Siksi kysynkin seuraavaa. Mitä Euroopan komissio on ehdottanut Heuleksin kokemuksen perusteella, jotta viisumipolitiikkaa voitaisiin muuttaa Kosovossa. Kyse on nimittäin ainoasta maasta, jolle Euroopan unioni ei ole tarjonnut viisumihelpotuspoliittista ratkaisua. Kiitos. Ja nyt sitten vielä aivan viimeinen puheenvuoro ja, ja sitten lopetamme keskustelun. Kiitokset Viisumi poikkeusjärjestelyt Serpeille Kosovassa on, on mielestäni eh, Euroopan unionin politiikan vastaista. Se ei millään tavoin suosi multi, monietnisyyttä, joka vallitsee alueella. En, en saanut mitään selkeää vastausta tästä asiasta. Voi olla, että jollakin tavoin en ymmärtänyt teitä oikein, mutta kun kuuntelin teitä, niin mielestäni tähän ei tullut kommenttia. Tämä on laiton tilanne, jos sitä tarkastelemme kansainvälisen oikeuden äh, hengessä. Euroopan unionin kuitenkin pitäisi äh, toimia sillä tavoin, että omia periaatteitamme toteutettaisiin. Eli vielä lisäselvitystä tähän kysymykseen. Itse. Kiitokset. Ja nyt sitten vielä viimeiset vastaukset. Olkaa hyvä. Maybe I for... Ehkäpä tässä viimeisessä ryppässä työskentelen takaperin ja aluksi varmistan rouva Musicille sen, että Euroopan unioni työskentelee kansainvälisen lainsäädännön pohjalta. Valitettavasti joskus on erilaisia tulkintaeroja siitä, mitä kansainvälinen laki tarkoittaa, mutta muutoin voin vain vahvistaa sen, että kaikki mitä me teemme ja kaikki toiminta yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja eurooppalaisessa turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa mukaan luettuna oikeusvaltio, toiminta mukaan luettuna työmme Kosovossa kaikki tapahtuu meidän mielestämme täysin kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti. Haluaisin jälleen kerran pyytää teiltä hiukan ymmärrystä sille, että monet näistä kysymyksistä, jotka koskivat viisumimenettelyn vapauttamista, pitää jättää odottamaan itse komission jäsenen vastauksia, koska hän on paras taho kertomaan, mitkä ovat komission ehdotukset ja päätökset näissä asioissa. Mitä tulee Kosovon serbien erityisasemaan, kuten täällä todettiin, he eivät pääse matkustamaan viisumitta. Voidaan tietysti olla toistakin mieltä jos viisumivapauden laajentaminen olisi ulottunut Kosovon serbiyhteisön, voitaisiin kysyä, eikö tuloksena olisi ollut se, että Kosovon serbit kääntyisivät enemmän kohti Belgradia ja kiinnittäisivät vähemmän huomiota tai olisivat vähemmän kiinnostuneita yhdentymään Kosovon Albaanien kanssa Kosovossa. Minä olen sitä mieltä, että jos viisumivapautus koskee kaikkia Kosovon asukkaita, niin tämä nyt on tietysti vain minun näkökulmani. Se olisi ainakin enemmän yhtenäisyyttä ja monietnisyyttä edistävää kuin jos me erottelemme eri yhteisöjen rajojen perusteella Kosovossa. Eli tämä minä haluan esittää teille henkilökohtaisena näkemyksenäni ja siksi minä suhtaudunkin varsin luottavaisesti päätöksiin, joita ehkä tehdään. Eli viisumivapaus tarkoittaisi sitä, että kaikki Kosovan asukkaat eivät toistaiseksi tule vielä sen piiriin. Ja kokonaisvaikutus on ehkä myönteisempi kuin jos tulos olisi ollut toinen. Ymmärrän herra Kirilovin ajatuksen kulkua poliitikkojen osallistumisesta rikostoimintaan ja vaarasta. Jos EULEX onnistuu, niin ehkä tästä tulee rekylivaikutus. Se on otettava huomioon. Silti sanoisin teille ja muille puhujille, jotka ottivat asian esille, että tässä vaiheessa vipuvoimaa on paljon eurooppalaisen mahdollisuuden ansiosta. Uskon, että monet ihmiset, monet poliitikot ja monet Kosovon kansalaiset ovat erittäin kiinnostuneita niistä eduista, joita suurempi lähentyminen Euroopan instituutioihin toisi muassaan. Viisumivapaus on yksi niistä, mutta he ymmärtävät, ettei se ole mahdollista toistaiseksi monistakin eri syistä, mutta ennen kaikkea teknisistä syistä, koska tässä on oma valiovertailunsa, kuten totesin, ja komission jäsen Rehn kertoo tästä tarkemmin. Kaikkia ehtoja ei ole vielä täytetty, mutta Kosovo on edelleen mukana koko prosessissa. Komissio selventää, mitä se aikoo seuraavaksi Balkanin suhteen tehdä ja kuulette komission jäseneltä myös, mitä se mahtanee tarkoittaa. Kuitenkin Euroopan unionin lähentymisen houkute on useimmille Kosovon ihmisille ja poliitikoille riittävä tekijä lähteä mukaan uudistuksiin, jotka ovat tarpeen. Ja myös EULEXin hyödyntämiseen järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjumiseksi. Sanotte ehkä, että olen asiassa vähän turhan optimistinen, mutta kun on mukana kriisinhallinnassa tai näissä konfliktin jälkeisissä ratkaisukuvioissa, niin eh, silloin elämästä tulee kyllä aika mahdotonta, ellei ole jonkinasteinen optimisti. Viime kädessä me kai puhumme samasta asiasta, herra Kirillov. Toivottavasti voimme edelleen päästä tässä eteenpäin lähitulevaisuudessa. EULEX on kuitenkin käynnistynyt vasta kolme neljäsosa vuotta sitten, yhdeksisen kuukautta sitten, joten eiköhän meillä ole vielä sijaa sen tulosten ja mahdollisuuksien arviointiin paremmin tulevaisuudessa. Sitten herra van Baalen, uskoisin, että tässä on nyt jonkinlainen väärinkäsitys. En ole kirjoittanut tuossa raportissani tai millään lailla sanonut, että haluaisin Serbien olevan mukana Kosovon hallinnossa. Serbian me pitkälti pyrimme vastakkaiseen me puhumme sen sijaan vahvistetuista autonomiaoikeuksista, ja se tarkoittaisi kahta eri seikkaa. Ensinnäkin Serbi-yhteisö olisi aktiivisesti mukana Kosovon keskushallinnossa. Ja sitten toisekseen, vastaisuudessa annetaan ensisijainen asema, ja tästä Pristiinan viranomaiset ovat sopineet. Saadaan ensisijainen asema myös voimavaroihin nähden niin, että että serbiyhteisö voi jatkossakin hyötyä koulutuksessa, terveyspalveluissa ja muissa vastaavissa saada suoraa tukea Belgradilta. Edellytyksenä on se, että tämä tapahtuu täysin avoimesti ja siksi eh, voimavarojen on kuljettava joko Kosovon keskuspankin kautta tai niiden kulun on oltava avointa jollakin muulla tavalla. Tämä ei ole mikään Belgradin mahdollisuus ottaa haltuunsa Kosovo kunnallistasolla, vaan ennemminkin epätavallisen laajojen autonomiaoikeuksien piirre. Sellaisena niitä nyt Kosovolle ja sen serbiyhteisölle tarjotaan. Toivon, että serbiyhteisö ymmärtää nämä mahdollisuudet ja tarttuu niihin, ja että Belgradkin ymmärtää, mikä niistä on hyötynä heille. Lopuksi vielä kiitokset herra Hauitille tästä tuesta ja kiinnostuksesta vaalitarkkailuun ja siitä, että tämä parlamentti voisi mahdollisesti olla mukana asiaan vaikuttamassa. Kansainvälinen läsnäolo Kosovossa on kuluneina vuosina aina hyötynyt paikallisväestön hyväksynnästä. Silti on ollut myös sellaisia tuntemuksia, että nämä kansainväliset elementit ovat olleet jollakin lailla alistava elementti. YK toiminta oli monella tapaa pitkälti menestyksekästä. Se sai aikaan hyviä tuloksia. Se vahvisti ja paransi hallinnon standardia Kosovossa – siitä huolimatta se kuitenkin tarkoitti myös sitä, että oli noin yhdeksän vuoden epävarma tilanne statuksen suhteen, ja tämä johti siihen, että kosovolaiset eivät voineet itse tehdä monia ratkaisevia päätöksiä. Alusta asti olen itse valinnut sellaisen lähestymistavan, jota EULEXin äh, mission päällikkö myös tukee, että me vahvistamme paikallista omistajuutta. Juuri kosovolaisten itsensä on nyt tehtävä päätökset. Mutta vielä tärkeämpää on se, että he hyväksyvät myös tilintekovelvollisuuden siitä, mitä he tekevät. Muutoin joudumme olemaan Kosovossa aivan liian pitkään ja sen sijaan, että että me kiihdytämme Kosovon Euroopan unionin lähentymistä, hidastamme sitä. Jos siis voimme kannustaa heitä toimimaan, voimme saada tehtävämme päätökseen lyhyemmässä ajassa ja paremmalla menestyksellä kuin jos me vain korvaisimme ne toimet, joita viranomaiset ovat tähän asti tehneet. Tämä on minun vakaumukseni ja toivottavasti voin laskea teidän tukenne varaan myös tässä asiassa. Kiitoksia. Ringrazio il dottor Feita nome. Suur kiitokset kaikkien eh, nimissä. Nyt eh, lienee paikallaan tässä loppuvaiheessa esittää suurkiitokset eh, vieraallemme, eh, kuten myös eh, kysymysten esittäjille. Käsittelimme asiaa varsin eh, syvälle luotaavasti, ja, ja analyyttisesti. Aihehan oli monimutkainen. Noin itse nyt Rova Pakkia kuultuani ja, ja miksei herra Svopovaa ja muitakin kuultuani, niin jollakin tavoin voin asettua näiden sanojen taakse. Toivomme siis koko valiokunnan nimissä voimamme lähettää paikan päälle ad hoc valtuuskunnan. On selvää, että toimivaltuus- ja organisatorisista kysymyksistä eh, johtuen ei voida lähettää mitään varsinaista vaalitarkkailuryhmää paikan päälle, mutta jonkun muun muodon toimintamallin mukaisesti kuitenkin varmasti tällainen valtuuskuntamatka voitaisiin järjestää. Tämän valiokunnan jäseniä voisi osallistua tähän matkaan. Ja tarkoituksena olisi luonnollisesti saada käsitys siitä, mitä paikan päällä tapahtuu ja lisävinkkejä myöskin siitä, mitä me voimme asioiden edistämiseksi tehdä. Joten ehdottaisinkin, että seuraavassa puheenjohtajan kokouksessa, valiokuntien puheenjohtajan kokouksessa tällaista esitettäisiin. Siis tällainen valtuuskuntamatka, jota sitten jatkossa voidaan vielä tarkemmin määritellä. Vielä kerran kiitokset erityislähettiläälle. Hänen asiantuntemuksensa on varsin laaja. Sama koskee myöskin hänen kokemustaan. Saimme siis kallisarvoista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 Allora, eh, ho fatto precedere... Non niin. è? Nyt kun kävimme äh, tämän ensimmäisen kohdan äh, läpi, niin palaamme esityslistalla hieman taaksepäin. Ensinnäkin pöytäkirjojen hyväksyminen seuraavista kokouksista 16. heinäkuuta 2009 ja 21. heinäkuuta 2009. Jos mitään täsmennyksiä tai korjauksia ei ole esitettävänä, niin ne hyväksyttäneen. Nähtävästi näin voidaan toimia. Sitten esityksistä hyväksyminen. Ei ollut niinkään kyse mistä unohtamisesta, vaan ihan tarkoitushakutuksesta toiminnasta, nimittäin edustaja Lunacek vastusti tällaista esityslistan viime hetken muuttamista. Ja haluankin nyt antaa hänelle vielä puheenvuoro, jotta hän voi tehdä oma esityksensä. Grazie, signor Presidente. Yes, um, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, niin suuret kiitokset. Minä kyllä pyrin vain sanomaan, että alun perin kun me saimme esityslistan luonnoksen, siinä oli keskustelu Afganistanista, ja paikalla piti olla tätä koskeva henkilö ja se oli minusta hyvä asia. Minä odotin tuota keskustelua ja olinkin aika pettynyt, koska se otettiin pois esityslistalta. Sikäli kun olen kuullut, herra Morion on joko Afganistanissa tai matkalla sinne tai sieltä, joten tätä ei siksi voida nyt käydä. Oli hienoa, että herra Fait oli nyt paikalla puhumassa Kosovossa. Kosovosta en minä esityslista muutosta sen vuoksi vastustanut, vaan pyytäisin todella muilta ryhmiltä ja teiltä, puheenjohtaja ja sihteeristöltä, voidaanko saada komission jäsen Ferrero Valdna huomenna ehkä iltapäivällä ennen äänestystä tänne AFET-valiokuntaan kertomaan tästä raportista ja puhumaan tarkkailijamission työstä ja tilanteesta Afganistanissa jo tässä vaiheessa. Me olemme lukeneet paljon, me olemme kuulleet paljon, EU on antanut näille vaaleille taloudellista tukea Meillä on ollut tuo vaalitarkkailija, valtuuskunta. Monille meistä olisi hyödyllistä, jos Ferrero waldner tai joku hänen toimistostaan voisi tulla tänne ainakin tunniksi. Tai sitä luokkaa pyytäisin siis todella. Ja pyytäisin, että muutkin ryhmät tukevat tätä. Olisin todella onnellinen ja iloinen, jos tämä järjestyisi. Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron herran Salamanakalle, joka sitä pyysi, niin haluaisin vielä täsmentää rouva Lunatsekille sen verran asiaa, että meillä oli esityslistalla lähettilässä sekin kuuleminen, eikä suinkaan herra Morionin kuuleminen. On totta, että aiheena olivat Afganistan, oli Afganistanin vaalitilanne. Mutta niin kuin sanottu, kyse oli siis Ettore Francisco Sekin kuulemisesta, eikä herra Morionin selvitystä äänestyksestä. No, vaalit oli osa, osa aihetta, mutta muitakin aiheita oli määrä käsitellä. Nyt kuitenkin Ruotsi ulkoministeri on, siis Carl Bildt, on ollut vierailemassa – Brysselissä ja, ja lähettiläs Seki on ollut siis varattu tästä syystä. Mehän itse muuten saimme Carl Bildtin tänne vieraksemme heinäkuussa. Se siitä. No niin. Tietysti muidenkin kuule, muidenkin läsnäolossa voidaan tätä asiaa käsitellä. No, mutta nyt kuullaan, mitä herra Salaa Frankkalan sydämellä. Kiitos herra Salaa. Frankka. Haluaisin toistamiseen todeta sen, että Afganistanin presidentinvaalit on äärimmäisen tärkeä aihe. Ja komission esitys tästä olisi ollut varsin paikallaan. Sehän on henkilöstö, joka vastaa Euroopan unionin suhteesta Afganistania ja Pakistania. Minäkin olisi mieluusti kuullut äh, herra Morioni, siis entisen työtoverimme, selvitystä vaalien suorittamisesta ja, ja toteuttamisesta. Valitettavasti, äh, niin kuin tiedätte, Afganistanin vaalien ääntenlasku on edelleenkin menossa ja todennäköisesti äh, tulee järjestämään vielä toinen kierros, joskaan tätä ei vielä tiedetä. Mutta kun aihe kerran otettiin nyt esiin ja kun ei kerran Euroopan komissio edustajaa tänne saatu tänään paikalle, niin ehkäpä Euroopan komission ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja voisi selvittää meille myöskin tätä kysymystä, joskin huomisena aiheena ovat kyllä muut asiat. Mutta kun kerran kyse on näinkin tärkeästä aiheesta, niin pyydänkin nyt puheenjohtajaa ja puheenjohtajistoa kokonaisuudessaan miettimään sitä, olisikin mahdollista käsitellä tätä asiaa jollakin tavoin huomenna. Ja, ja palata luonnollisesti tähän Afganistanin vaalikysymykseen myös sitten, kun äänet on laskettu ja tulos on saatavilla. Perigo kollega, intervenga pure. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, je voudrais... Herra puheenjohtaja, haluaisin tukea herra Salafrankan ilmaisemaa kantaa. Tämä mielipiteen vaihdon ulottaminen herra Naboron kanssa Afganistaniin olisi, Landaboron kanssa olisi erinomaista. Sinne varmaan menisi aikaa hukkaan. Ja olen ihan varma, että varmaan myöskin Ferrero Valner pystyisi tulemaan tänne jossain vaiheessa, sekin on siinä. On altri interventi. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Prego. Jaha. Ja Rova Gomez. Kannatan Salafrancan ehdotusta. Ehm, ascoltato con Niin, siis äärimmäisen suurella kiinnostuksella kuuntelin teidän puheenvuorojanne ja näyttäisi siltä, että itsekin voin tämän allekirjoittaa. Nyt kuitenkin organisatorisista syistä ja tohtori Landaburu kävi, on, on, on siis tulossa tänne selvittämään tiettyjä asioita, mutta huomisen aiheena on energian toimitusvarmuus. Siksi olen sitä mieltä, että meidän on syytä käyttää huomisaamu tuosta asiasta käytävään keskusteluun. Mutta nyt sitten kuitenkin äh, seuraava ehdotus. Afganistan aiheessa voidaan pysytellä. Tietysti jos herra Landapurulle sopii, tai jos varapääjohtaja mahdollisesti voisi hankkiutua paikalle, niin tämä voitaisiin ottaa asia, asiana esityslistalle huomisen äänestyksen jälkeen, siis huomisiltapäivänä. Luonnollisesti sillä tavoin, että me vie aikaa pois energian toimitusvarmuuskeskustelulta, joka on määrä käydä siis huomissa aamuna. Niin, mieluusti voisimme siis tätä kriittistä Afganistanin tilannetta tarkastella täällä valiokunnan kokouksessa huomenna, mutta tällä tavoin kuin ehdotin. En tiedä, jos tulkitsin oikein teidän ajatuksenne, mutta tällainen ajatus minulle nyt joka tapauksessa tuli ja sihteeristökin sitä ehdotti. Um, Kiitos. Haluaisin huomenna aamulla keskustella energian toimitusvarmuudesta, enkä sekoittaa näitä kahta asiaa. Landa Murron kanssa keskusteluun ja Marinesku keskusteluun varattu vain kaksi tuntia. Ajatus sitä, että tästä keskusteltaisiin iltapäivällä, niin sen liittyen haluaisin kysyä, voitaisiinko Ferrero Waldner saada tänne. Pyytäisin teitä kokeilemaan sitä. Mutta muussa tapauksessa pääosaston pääjohtaja olisi hyvä. No niin, hyväksymme tämän ehdotuksen ja pyrimme laatimaan huomisen iltapäivän esitysistä tämän suuntaisesti. No niin, nyt sitten voimmekin siirtyä eteenpäin päivän esityslistalla, jossa kyse on talousarvio 2010 pääluokasta kolme. Se koskee siis komissiota. Ilman sen kummempia selvityksiä antaisin puheenvuoron valmistelijalle Rova Neitsille. Ja sen jälkeen tietysti voidaan tehdä kysymyksiä. Voidaan esittää kysymyksiä, jos niin halutaan. Olkaa hyvä. Herra puheenjohtaja, arvoisat kollegat, en esitä mitään huomioita siitä, että täällä on vähemmän Äh, kollegoita käymässä keskustelua tuosta budjetista kuin itse politiikan substanssista. Haluaisin kuitenkin vain korostaa sitä, että ilman taloudellisia voimavaroja on aika hankalaa harjoittaa minkäänlaista politiikkaa. Mutta tämä näin vain johdantona. Ensin eräs yleinen huomio, joka koskee otsaketta neljä tässä talousarvioesityksessä, jonka nimenä on Euroopan unioni maailmanlaajuisena toimijana. Sanotaan, että vuoden 2010 rahoitus on vakavasti alimitoitettua, kuten aikaisempinakin vuosina, ja se on todella pahoittelun arvoinen asia toteaisin, että varat, joita on varattu valmistelevaan tukivälineeseen IPAan, ovat ihan tyytyväisyyttä herättäviä, mutta on korostettava sitä, että Kaakkois-Euroopan alueellista yhteistyötä olisi tehostettava. Tämän tulisi tapahtua ennen kaikkea liikenteen ja energian, koulutuksen, sovintotoimien ja kaupankäynnin alalla, ja alueen kestävää talouskehitystä on tarpeen edistää edelleen. Me kannatamme tai näin ainakin jos minun ehdotukseni hyväksytään, me kannatamme edelleen syvennettyä ja jaksotettua Euroopan naapuruuspolitiikkaa, sellaista, joka perustuu kahteen pilariin, eli äskettäin käynnistettyihin itäisiin kumppanuksiin ja Välimeren unioniin. Tämänkin osalta on pelättävissä, että aiottu rahoitus ei riitä. Sen ohella me edellytämme selkeää Palestiina-strategiaa ja sen yhteydessä Euroopan unionin rahoitusapu on yhdistettävä Euroopan unionin kokonaistoimintaan rauhanprosessissa. Me korostamme sitä, että ehdotettu leikkaaminen rahoitusavussa on epärealistinen, se ei millään tapaa heijasta sitä poliittista merkitystä, jonka lähi on Euroopan unionin kannalta saanut. Kehotamme komissiota viipymättä esittelemään määrärahaehdotukset, jotka pohjautuvat maaliskuussa Sharm el-Sheikissä pidettyyn lahjoittajien konferenssiin me muistutamme komissiota ja neuvostoa siitä, että demokratia ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen väline on meille ehdoton poliittinen painopistealue. Tämänkin osalta pahoittelemme alustavassa talousarvioehdotuksessa ehdotettuja leikkauksia. Lopuksi me kiinnitämme vielä neuvoston ja komission huomion meneillään oleviin YK johdolla käytäviin ja sen seuraamiin neuvotteluihin, joilla pyritään saamaan aikaan kattava Kyproksen ratkaisu. Nämä eivät ilmeisesti etene oikein hyvin. Meistä on hyvin tärkeää, että eh, Kyproksen turkkilaisyhteisön taloudellinen tuki jatkuu. Ja lopuksi, tämä oikeastaan näin henkilökohtaisena näkemyksenä, niin minä henkilökohtaisesti toivon, että Lissabonin sopimus ratifioidaan ja astuu voimaan. Oli miten oli. Jos se ratifioidaan ja astuu voimaan, on siitä huomattavat seuraamukset yhteiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle. Ja se tarkoittaa automaattisesti myös lisäkuluja, joihin ei vielä ole varauduttu. Lopuksi me huomautamme vielä, että tämän hetkinen maksusitoumusmäärärahojen taso kroonisesti alirahoitetussa otsakkeessa neljä on vieläkin huonompi vastaisuudessa, jos tämä tuleva monivuotinen rahoituskehys menee väliarvioinnissa, kuten on esitetty. Siksi sanommekin, että on välittömästi otettava huomioon nämä odotettavat muutokset, kun rahoituskehyksen väliarviointi tehdään. Ja ihan lopuksi tämä on siis viimeinen kohta. Kehotamme komissiota olemaan käyttämättä hätäapuvarausta ohjelmoitaviin pitkän aikavälin toimiin. Ja tässäkin ilmaisemme pettymyksemme todella kapeasta liikkumavarasta, joka otsakkeessa neljä on varattu. Tämä kaikki on ehkä vähän toiveajattelua, eli sanotaan, että on vain pieni liikkumavara ja toivotaan, että mitään ikävää ei tapahdu, mutta me olemme voineet nähdä, kuinka joka vuosi yhä uudelleen tapahtuu odottamattomia asioita ja niihin on luonnollisesti voitava myös taloudellisin voimavaroin vastata. Jollakin tapaa nämä ehdottoman tarpeelliset määrärahat on saatava kokoon. Pelkäänpä ja pahoittelenpa, että vuoden 2010 riski on yhtä suuri kuin aikaisempinakin vuosina. Ja useimmat tarkistukset, joita itse olen tehnyt, tähtävät siihen, että palautetaan ensimmäisen talousarvio, alustavan talousarvioesityksen summat ja näitä leikkauksia, joita neuvosto on tehnyt, ehdotetaan kumottaviksi. Minä ehdotan kollegoille myös kompromissitarkistusta, joka koskee budjettikohtaa 19060104. Siinä on kyse uudelleenmuotoilusta. Minä voin hyvin suostua siihen, mitä on ehdotettu. Kyseessä on hanke eurooppalaisen koulutusinstituutin verkoston luomiseksi. Nämä koulutusinstituutit toimivat kriisinhallinnan alalla, rauhan rakentamisessa ja konfliktin jälkeisessä jälleenrakennuksessa. Kiitokset. Ringrazio la relatrice. Kiitokset valmistelijalle hänen esityksestään. Se oli varsin täsmällinen. Ja nyt annan puheenvuoron edustaja Gallerille. Olkaa hyvä. Äh, vielen Dank. Kiitokset puheenjohtaja. Suuret kiitokset myös esittelijälle. Minun ryhmäni tukee tätä esittelijän yleistä linjaa ja minä olen nyt yksi niistä, jotka ovat saaneet olla mukana tässä kaikessa jo vähän pidempään haluaisin ottaa kaksikin seikkaa esille. Tämä on minulle nyt 11 vuosi. Kaksi seikkaa voidaan kirjoittaa joka vuosi samalla tavalla sinne. Toinen niistä on otsakkeen neljä rahoituksen alimitoitus. Siinäkään ei ole mitään muuttunut. Ja toinen seikka, joka joka vuosi nousee aina uudelleen kriittisesti esille, on tämä naurettava rahoitus Palestiinan toimille, miten pieneksi se jää. Se jää naurettavan pieneksi. Olen aina havainnut, että loppujen lopuksi annamme oikeastaan kaksi kertaa niin paljon varoja tähän tarkoitukseen kuin mitä talousarviossa on varattu ja joudumme kysymään, mistä rahat oikeastaan tulevat. Siksi olisi ollut parempi, jos tähän olisi alun perinkin kirjattu realistisempia summia me otamme tämän aina uudelleen esille ja havaitsemme aina uudelleen olevamme oikeassa, mutta selvästikään sitä ei oteta huomioon. No olkoon. Sitten päätöslauselmassa haluaisin vielä tehdä erään huomautuksen. Me emme tue tarkistusta neljä, sillä Esittelijähän tietysti tätä tukee. Meistäkin kyllä tasa-arvon edistäminen on tärkeä poliittinen tehtävä, mutta jos sitä kuvataan Euroopan unionin ulkoisten toimien keskeiseksi tavoitteeksi, niin on se vähän ylimitoitettu. Eli tässä tuo tarkistus neljä. Ja sitten herra Van Ordenin tarkistus Siinä tuodaan vähän selkeämmin esille, että Kyproksen turkkilaisten määrärahat eivät ole vielä täysin toteutuneet. Olen siitä ihan samaa mieltä. Tämähän on viittaus kollega Kasulidis hihkaisi tuolta äsken, että toistaiseksi on ollut kyse suunnitteluvaiheesta ja nyt varat käytetään todellisuudessa. Panen tämän merkille, mutta samaan aikaan kyllä toivoisin, että tämäkin olisi päätynyt vähän nopeammin varsinaiselle kohderyhmälle, joka sitä todella tarvitsee. Sen verran siis ehkä itse päätöslauselmasta ja nyt noista budjettitarkistuksista. Niidenkin osalta pitkälti tuemme esittelijän linjaa poliittisine painopistealuineen naapuruuspolitiikka ja Lähi-Itä. Meillä on luonnollisesti maailmassa muitakin tärkeitä tehtäviä, mutta nämä ovat ne kaksi painopistealuetta, jotka haluan nostaa esille. Me kannatamme myös sitä, että komissio omilla luvuillaan tukee sitä, mitä talousarvion alustavassa esityksessä sanottiin, joka vuosi sama peli. Neuvosto ruuvaa lukuja alaspäin ja parlamentti palauttaa ne. Eli näistä on sitten neuvoteltava neuvoston kanssa. Toisin kuin esittelijä, me olemme sitä mieltä, että EUn erityisedustaja tehtävään on varattava pätevin henkilö, jos sitten tässä yhteydessä toteutuu myös tasa-arvotavoite, kannatamme sitä kyllä, mutta ensisijaisesti on oltava kyse sopivimmasta ehdokkaista. Meille on myös tärkeää, että tämä Senior Expert Service otetaan huomioon. Sitä olemme tukeneet kuluneina vuosina siinä mielessä, että nämä Senior Experts – voivat olla komission hankkeissa kumppaneina. Mielestäni tämä on sellainen kohta, jossa näitä kokeneita asiantuntijoita ja heidän kokemustaan voidaan hyvin hyödyntää Euroopan unionin työssä. Sen verran tässä vaiheessa minun puoleltani tästä lausunnosta. Kiitoksia. Grazie all'onorevole Galler. Kiitos herra Galler. Ja sitten herra Salafranca. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan omasta puolestani esittää kiitokset Roan Neitsille hänen tekemästään vaikeasta työstä. Budjettihan on aina monimutkainen yhtälö, niin kuin kaikki tietävät. Ja tällä, tällä hetkellä se on aika kimurainen myös siksi, koska vaalikausi on juuri vaihtunut ja joudumme käsittelemään äh, monia proseduraalisia vaikeita seikkoja. Herra Gaalle äsken selvitti meidän ryhmämme ja kannan aika selkeästi. Äh, joitakin painopistealueita voitaisiin ehkä enemmän äh, korostaa, mutta niin kuin tiedämme, raha on aina rajoitetusti käytössä ja, ja siksi se on osattava käyttää hyvin Erässä kohta mielestäni tärkeä. Herra Kalle siihen viittasikin. Se liittyy mahdollisuuteen harjoittaa yhteistyötä asiantuntijoiden, seniors-asiantuntijoiden kanssa, koska heiltä löytyy varsin vankkaa kokemusta Euroopan parlamentin ulkoasiavaliokunta on aina yleensä tukenut tämän tyyppistä toimintaa. Ja, ja siksi toivoisin, että nyt tässäkin yhteydessä näin toimittaisin ja, ja ainakin minun ryhmäni haluaa osoittaa vihreää valoa ja hyvää tahtoa tämän asian suhteen. Kyse on siis kohdasta 51 ihmisoikeuskysymykset. Minun tarkistukseni pyrkii tuomaan tätä asiaa esiin ja, ja siinä viitataan myöskin niihin neuvotteluihin, joista herra Gallerkin puhui. Ensimmäinen osa voitaisiin kuitenkin poistaa. Puheenjohtaja, tässä ne ehdotukset, jotka minä haluaisin esittää nyt pureskeltavaksi täällä valiokunnassa, mutta muilta osin, niin kuin sanottu, herra Gaaler esitti yleisnäkemyksemme aiheesta. Kiitos, herra Salafrankka. Seuraavana edustaja Lösing. Ich glaube, Sie meinten Frau Lösing. Tarkoittanette rouva Lösing. Niin, kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta ja kiitän myös esittelijää hänen huolellisesta työstään. Täällä todettiin jo moneen otteeseen, että budjettimäärärahat eivät riitä, jotta EU-ulkopolitiikan tärkeät tehtävät saadaan täytettyä. Tässä yhteydessä haluaisin vielä kertaalleen viitata puheenvuorooni edellisessä AFET-valiokunnan kokouksessa. Tuolloin minä huomautin, että olemassa olevien sopimusten mukaan budjettivaroja ei voida käyttää sotilaallisiin hankkeisiin. Yksi esimerkki tästä on Galileo-hanke ja sen rahoittaminen maatalousbudjetista. Täällä juuri todettiin, että vastaisuudessa mahdollisesti Lissabon sopimuksen astuttua voimaan voidaan käyttää enemmän määrärahoja varusteluun. Ilmaistiin myös toivottavan, että Lissabonin sopimus astuisi voimaan. Tästä syystä, koska tämän sopimuksen voimaan astumisen jälkeen varustelun käytetään enemmän varoja. Me GUE-ryhmänä torjumme tämän esityksen. Me tarvitsemme näitä varoja monilla muilla aloilla ja me vaadimme edelleenkin, että ryhdytään aseriisuntaan sosiaalisten toimien hyväksi. Ja tällä hetkellä me vaadimme, että ei enää sopimusten vastaisesti käytettäisi varoja hankkeisiin, joilla on sotilaallisia piirteitä. Kiitoksia. Grazie, onorevole Lösing. Aura. Kiitos, Ova Lösing. Seuraavaksi Rova Hautala. Kiitos puheenjohtaja. Eh, Rova Neits on tietysti täysin oikeassa, kun hän korostaa sitä, miten alibudjetoitu tämä ulkoisten toimintojen Eh, linja on. Ja, ja minusta hän on tehnyt erittäin hyvää työtä ja voin puhua koko vihreän Euroopan vapaa-allianssiryhmän nimissä tässä. Ehm, ensinnäkin pieni huomautus tästä eh, lausuntoluonnoksesta, jonka, johon esitettyä muutosehdotusta numero neljä tässä kommentoitiin. Minä voin vakuuttaa, että tämä eh, sukupuolin näkökulma, tämä gender, on hyvin tärkeä ja, ja on, on todella kaikkien Euroopan unionin perustamissopimusten määräysten mukaista, että, että tämä gender-näkökulma otetaan todellakin valtavirtaistamisen periaatteella mukaan kaikkiin ulkoisiin toimintoihin. Ja, ja ei tässä ole sen kummempaa. Minusta tämä ehdotus numero neljä on erittäin hyvä. Sitten näistä varsinaisista budjettimuutosehdotuksista, niin kiitän esittelijää siitä, että, että hän on nähnyt tarpeelliseksi ottaa mukaan tämän Eh, kansalaisjärjestöjen rauhanrakentamistyötä koskevan pilottiprojektiajatuksen perustelu on yksinkertaisesti se, että, että oikeastaan on vain yksi rahoitusinstrumentti EUn ulkosuhteissa, jossa kansalaisjärjestöjen rauhanrakentamistoiminnoille on osoitettu selkeästi varoja, ja se on, se on vakausinstrumentti. Eh, sitten oli miellyttävä havaita, että, että esittelijä suhtautuu sympaattisesti vihreiden ehdotuksiin, jotka koskevat Eh, luottamuksen lisäämistä Etelä-Kaukasiassa ja, ja sitten ihmisoikeustyötä Pohjois-Kaukasiassa. Ehkä tässä nämä tärkeimmät. Grazie onorevole Autola. Kiitos Uva Hautala. Vielä edustaja Madler. Seuraava puheenvuoropyyntö. Mikrofoni. Si vuole per favore accendere il Mikrofoni, hyvä, jotta tulkit kuulevat teitä. Kiitokset puheenjohtaja. En puhu ryhmän nimissä, vaan Alankomaiden Eurooppa-vaaleissa toiseksi yltäneen puolueen nimissä, mitä tulee meidän politiikkaamme kotona yksittäisissä jäsenvaltioissa eikä tässä parlamentissa. Ja olen aika pettynyt siitä, että määrärahoja jatkuvasti vain nostetaan ja kukapa laskun maksaa Euroopan kansalaiset niissä maissa, jotka ovat nettomaksajamaita. Ja kuten useimmat teistä tietänevät, Alankomaat on Euroopan suurin nettomaksaja ja minä haluan protestoida tätä vastaan. Olemme erityisen pettyneitä näihin varoihin, jotka menevät Palestiinaan. Se on pohjaton kaivo. Ja aivan kuten Jordania, Palestiinaankaan ei pitäisi mennä senttiäkään palestiinalaisalueelle. Me äänestämme siis tätä ehdotusta vastaan. Toivon, että kaikki muutkin tekevät niin. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie, collega Madler. Kiitos ja sitten edustaja Munits. Ja senior presidente. Kiitos äh, puheenjohtaja ryhmäni ei valitettavasti voinut olla äh, läsnä täällä. Äsken meillä oli oma, oma keskustelu. Noin äh, karkeasti ottaen olen samalla linjalla esittelijän, valmistelijan kanssa. Mutta nyt vielä pari kommenttia kuitenkin ikävä, että EPP voi tukea sukupuolitarkistusta numero neljä äh, ulkoisissa kysymyksissä. Tässä on kyse ylipäätään kaikesta Euroopan unionin harjoittamasta ulkoista äh, toiminnasta ja erityisesti toiminnasta. Toinen kommentti, mikä halusimme esittää, liittyy Itämeri-strategiaan. Meillä on jonkun verran varauksia siihen, miten pitkälti Itämertä voidaan käsitellä ulkoisena toimintana ja ulkoisen toiminnan kohteena. Sehän on unionin sisä, sisäiseen toimintaan kuuluva kohde. Periaatteessa olemme samaa mieltä, että Pilottihankkeen käynnistäminen sinänsä on hyvä asia, mutta sitä varten on varattu liikaa määrärahoja. Samoin vielä yksi viittaus ja, ja kommentti. EPP Herra Salamankan tarkistuksen siinä viitataan Kuupaan ja siihen, miten tärkeä jatkuva ihmisoikeus <clears throat> analysointi on Kuuman osalta, mutta kun ei tässä nyt mitään muutakaan maata mainita, niin se voi olla hieman hankala ja jopa ristiriitoja synnyttävä. Varsinkin niissä maissa, jotka eivät tästä budjetista varaa, varoja saa. Mutta niin kuin sanottu, noin yleisesti ottaen kuitenkin tuemme tätä hanketta. Mm, ahora la parola. Kiitos ja sitten Ravan Orden. Uh, thanks very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Tiedoksenne vain. Kollega Van Medelen mainitsi EU-budjetin nettomaksajat. On tärkeää ottaa huomioon, ketkä nettomaksajat ovat. Ymmärtääkseni Saksa on laajin maksaja. Sitten Iso-Britannia. Kolmeksi luultavasti Hollanti. ja Iso-Britannian painos valitettavasti kasvaa, kun Blair hämärästi luopui osasta Margaret Thatcherin alennusta, palautusta. Eh, grazie. Hyvä. Kiitos eh, tästä Eravan Van Noiden esittämästä eh, laskutoimituksellisesta tarkennuksesta. Muita erityisseikkoja eikä nyt enää ole, joten annan takaisin puheenvuoron etsille. Olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä kaikkia kollegoja näistä ystävällisistä sanoista, jotka työstäni lausuttiin. Ja luonnollisesti haluan kiittää myös siitä avusta, jota olen saanut sihteeristöltä, valiokunnan sihteeristöltä siis omaltamme, koska ilman sitä tämä ei tietenkään olisi mitenkään onnistunut. Pane merkille, että useimmat kollegat ovat samaa mieltä tästä yleisestä lausunnon linjasta. Ja tästä ehdotuksestani e, voin huomenna tai nyt kohta saman tienkin e, puhua kollega Sala Frankan kanssa tarkistuksista 50 ja 51 ja noista kokeneista asiantuntijoista. Ehkä minä olen aliarvioinut näitä tahoja, onhan sekin mahdollista. Mutta omalta osaltani haluaisin kuitenkin ilmaista hämmästykseni siitä, että herra Gala Euroopan kansanpuolueen ryhmän nimissä ilmoittaa hänen ryhmänsä aikovan äänestää tarkistusta neljä vastaan on se ehkä vähän äärimmäisellä tavalla muotoiltu, mutta toisaalta taas, kun pannaan merkille, että kaikki muut Euroopan unionin erityisedustajat, niitä on kuitenkin 12 tällä hetkellä, ettei heidän joukossaan ole yhtä ainutta naista, niin on se kyllä vähän hämmästyttävää. Ja minun on aika vaikea uskoa, että että herra Gaalerin ajatuksella muotoiltuna ainoastaan miesten osalta löytyisi pätevyyttä, eikä yhtäkään pätevää naista olisi löytynyt mihinkään näistä tehtävistä. Joten pyydänkin, että hiukan tarkastelisitte tätä vielä uudelleen. Missään tapauksessa en puutu tuohon keskusteluun, kuka mahtaa olla nettomaksaja ja kuka ei tai mikä, sehän on loputon suo. Voin vain muistuttaa kollegojen mieliin, että monissa meidän kielissämme on sellaisia ilmaisuja kuin ranskalainen laskentatapa tai hollantilainen laskentatapa ja muita vastaavia. Ja kaikki ne viittavat aina naapurimaahan, naapurimaahan kirjattuihin ominaisuuksiin ja sen edustajien ominaisuuksiin. Ja tämä tietysti on usein sellainen ominaisuus, joka ei välttämättä ole kovin eurooppalainen. Jos tälle polulle lähdetään, ei päädytä kyllä yhtään mihinkään. Eli lyhyesti sanottuna käyn vielä keskustelua herra Salafrankan kanssa ja kiitän kollegoita heidän antamastaan tuesta. Toivon, että voimme huomenna ongelmitta saada nämä tarkistukset äänestyksessä läpi. Kiitoksia. Kiitokset. Kiitos kaikille. Ja niin kuin tiedätte, tästä järjestetään äänestys huomenna, huomisiltapäivänä. Nyt siirrymme käsittelemään kohtia seitsemän ja kahdeksan. Kyseessä on EU, Euroopan atomienerkan yhteisön ja Tatsikistanin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus. Tähän liittyy tiettyjä tarkistuksia. Toisen osaan, siis kohtaan kahdeksan, muilta osin kohta seitsemän on varsin selvä. Esittelen herra Peterille, puheenvuoron nyt teillä vesel sem, da. Puheenjohtaja, olen iloinen äh, siitä, että olemme jo loppumetreillä tämän asian käsittelyn kanssa, enkä siksi enää aiokaan käydä läpi kaikkia niitä seikkoja, jotka ovat vaikuttaneet sopimuksen solmimisprosessiin. Viimeinen keskustelu käytiin heinäkuussa – ratifiointiprosessista on jo sovittu jäsenmaissa ja nyt kyse on Euroopan parlamentin hyväksyntämenettelyn piirissä suoritettavasta hyväksynnästä. Tarkistuksen on esitetty 57. Ne tarkentavat jopa liikaakin alkuperäistä tekstiä. Joissakin viitataan viime kuukausina muuttuneeseen tilanteeseen. Toiset tarkistukset taas mielestäni ylittävät aihepiirin, enkä, enkä siksi niitä kaikkia tue. Suurimman osan kuitenkin tarkistuksista voin hyväksyä. Ne ovat varsin oivallisia Kiitokset mainitte laatioille, kiitokset myöskin Euroopan komissiolle hyvästä yhteistyöstä. Ja Tatsikistanin suurlähetystölle niin ikään haluan esittää kiitokset. Olemme saaneet heiltä kuulla tietoa. Voisin luonnollisesti nyt käydä kaikki tarkistukset kohta kohdalta läpi, mutta kun ei kerran mitään erityisiä mielipideeroavaisuuksia ole, niin tuskin tämä lienee tarpeen. Totean vain sen verran, että koska kerran paljon tarkistusten laatioita on täällä läsnä, niin ja kun kerran kyse on vielä varsin polttavasta aiheesta, kompromissiratkaisut 29 ja 30 pitävät sisällään tämän kuuma peruna aiheen. Mitä taas tulee kidutukseen, niin sitä käsittelemme kohdassa 55. Tarkistus 38. Voi olla, että tätä muutetaan vielä jonkun verran. Kyse on siitä, millä tavoin voidaan järjestää taloudellisen avun valvonta. Vihreistä on tullut, e- joka täsmentää muotoilua. Sinänsä voin kyllä ymmärtää komissionkin kannan. Siinä todetaan, että uusia instrumentteja ei tarvita. Ehkäpä komission edustaja voisi kuitenkin vielä kertoa lisää komission kannasta. 53 tarkistuksen osalta voin äh, herra Landsbergiksille äh, todeta sen, että tilanne on muuttunut äh, ja, ja tätä tarkistusta ei enää tarvita, koska oikeusasiamies kysymys on kunnossa. Kiitokset herra Pietelle. Puheenvuoro nyt edustaja Kopala, olkaa hyvä. Κύριε συνάδελφοι, κανείς από εμά δεν μπορεί να υποστηρίξει πιστικά ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στο Τατζικιστάν είναι ικανοποιητική. Kiitokset niin ihmisoikeustilanne on täysin epätyydyttävä, niin kuin kaikki tietävät, monestakin syystä. Meidän on kirjattava tekstiin selkeä sanaisesti se, että kumppanuussopimus voi toteutua ainoastaan, jos hyvää tahtoa – ja yhteistyöhalukkuutta löytyy. Ja sitä on kyllä tarkennettava myöskin sillä tavoin, että vastapuolikin joutuu näihin sitoumuksiin tulemaan mukaan. Itse olen esittänyt kolme tarkistusta ja, ja niiden myötä haluan puhua erityisesti laittomasta siirtolaisuudesta – Artikla 70 sopimuksesta on myöskin tärkeä. Meidän on viitattava siihen, että laitonta maahanmuuttoa ei pidä käsitellä ainoastaan paperilla. Siihen on pureuduttava myöskin käytännössä. Ja siksi toivoisinkin, että komissio ottaisi nämä aiheet neuvotteluissa myöskin esiin. Luonnollisesti myöskin laillisten siirtolaisten paluumuutto on kysymys, jota pitäisi käsitellä. Sevian neuvosto jo vuonna 2002 puhui samantyyppisestä sopimuksesta – siinä sanavalinnat olivat oikeastaan tämän päivästä tiukemmat. Ja siinäkin yhteydessä jo puhuttiin siirtolaisten palusta, siksi ne pitäisi nyt ottaa myöskin tässä huomioon. Grazie, onorevole. Kiitos. Ja seuraavaksi Rova Löysin. Ja Ja, ich kann gleich an die Aus... Niin, voin saman tien jatkaa edellisen puhujan puheenvuorosta. Ensinnäkin suuret kiitokset puheenjohtaja puheenvuorosta ja kiitokset herra Peterille hyvin kattavasta mietinnöstä. Oma ryhmäni GUE NGL kokee tämän pyrityn kumppanuuden ongelmalliseksi, ja näitä ongelmia ei voida myöskään ratkaista noilla ehdotetuilla tarkistuksilla, koska nämä alueet, joista meidän mielestämme on kyse, eivät millään lailla tule esille koko päätöslauselmaehdotuksessa. Meille kuitenkin ne ovat keskeisiä sopimusta arvioitaessa. On todettu, että tässä, kuten kaikissa muissakin kumppanuussopimuksissa, on kyse vastavuoroisesta ottamisesta ja antamisesta. Kysynpä vain kuitenkin, ovatko EUn edut myös sellaisia, että EU lähtee tällaiseen takuumaksutoimintaan? jos ajatellaan, että Tatsikistanilla on 1200 kilometriä pitkä raja Afganistaniin ja Afganistanin sodan laajeneminen voi johtaa uuteen Vietnamiin ja sitä vastaavaan pakolaisvirtaan, kysymme, onko aiottu toimia niin, että Ukrainaan kansainvälinen pakolaistoimintamalli ulotetaan myös Tatsikistaniin. Onko suunniteltu, että että luodaan jonkinlaisia karkotusleirejä Tatsikistaniin. Kun ajattelemme, mikä on Tatsikistanin vankiloiden tila, olisi tämä huomattava ihmisoikeusrikkomus ja meidän mielestämme myös Geneven pakolaisyleissopimuksen vastaista. Kysymmekin, onko kumppanuussopimuksen yhteydessä tehty jonkinlainen suunnitelma siirtolaisuusspesifeistä järjestelyistä? onko EUn rajaviraston Frontexin kanssa suunniteltu jonkinlaista yhteistyötä, kuten 2007 neuvoteltiin Ukrainan kanssa, ja aivan kuten kollega äsken totesi, onko pakolaisten ja siirtolaisten palautussopimusta suunniteltu. Minä puhuin tuosta pitkästä rajasta Afganistania vastaan ja päätöslauselmaesityksessä todetaan, että tämän rajan vuoksi Tajikistanilla on oma merkittävä strateginen roolinsa. Me kysymmekin, minkälainen rooli Tajikistanilla on konkreettisesti Afganistanin sodan kannalta. Asettaako se länsijoukoille tukikohtia, onko se länsivoimien kauttakulkumaa ja vaikuttaako Afganistanin tilanne Tajikistanin vakautta horjuttaen. Ja lopuksi vielä pelkkä talouskysymys. Tämä kumppanuussopimus EUn ja kolmansien maiden, kuten Tatsikistanin välillä, on sopimusmalli, joka pyrkii vapaakauppa-alueen luomiseen. On määrä saada myös investointimahdollisuuksia paremmiksi läntisille yrityksille. Kysymmekin, mitenkä tältä taustalta pitää ymmärtää päätöslauselmaesityksen muotoilu, että Tatsikistanin on tehtävä rakenteellisia muutoksia länsimaisten yritysten tai ulkomaisten yritysten investointimahdollisuuksien parantamiseksi. Mitä toimia tällä oikein tarkoitetaan? Onko jo saatu edistystä aikaiseksi ja miten EU tämän kehityksen arvioi? Ellei näihin kysymyksiin vastata, emme me voi myöskään arvioida tätä sopimusta, emmekä me voi antaa tälle päätöslauselmaesitykselle tukeamme. Kiitoksia. Grazie onorevole Lösing. Ora la parola l'onorevole Hautala. Ne Rova Hautala, puheenvuoron teillä. Kiitos puheenjohtaja. Eh, on oltava hyvin tyytyväinen siihen, miten esittelijä on, on laatinut tämän lausunnon ja kuinka hän on suhtautunut eh, muutosehdotuksiin, joita vihreä Euroopan vapaa-allianssiryhmä on tehnyt. Ja mielestäni hänen esittämänsä kompromissit eh, yksi ja kaksi ovat ovat oikein hyviä, mutta toki meilläkin heräsi kysymys, jonka edellinen puhuja Rova Lösing esitti tästä näistä 8a eh, eh, näistä rakenteellisista muutoksista, että mitä se nyt itse asiassa tässä sitten tarkoittaa Tajikistanin tapauksessa. Mutta sitten puheenjohtaja eh, esittelijä halusi tietää komissionkin kannan muutosehdotukseen, jonka vihreät ovat jättäneet, ja se koskee tämän avunantajaryhmän suorittamaa valvontaa, jotta apu, kehitysyhteistyö, kehitysapu ja, ja budjettituki tulee käytettyä asianmukaisesti. Ja meitäkin kiinnostaisi komission kanta siihen, että minkä takia tällainen valvontaryhmä ei olisi mahdollinen, koska kuitenkin näitä donoreita on on aika paljon ja olisi tärkeää, että, että ne pitävät keskenään yhteyttä ja, ja että kriteerit ovat sitten samansuuntaiset ja täyttävät tietyt perusedellytykset. Mutta niin kuin esittelijäkin, niin mekin haluaisimme kuulla komission kannan siihen, että olisiko tämä sitten niin haitallinen tällainen valvontaryhmä, joka tässä meidän muutosehdotuksessamme 38 on esitetty kohtaan 13a lisäyksenä. Kiitos. Eh, grazie onorevole Autola. Kiitos Rouva Hautala. Ja useampaan otteeseen on perätty komissiolta vastauksia. Tohtori Byrne, puheenvuoro on nyt teillä. Thank you, uh, Kiitos, puheenjohtaja. Koko joukko asioita on otettu esille. Yritän tarttua useimpiin niistä käytettävissä olevassa ajassa. Ensiksi olen kiitollinen herra Petelelle hänen vankasta työstään tämän päätöslauselman tuottamisessa. Tarkistukset mukaan lukien, jotka ovat herättäneet kysymyksiä. Esimerkiksi 38 pistää vähän meillä silmään. Tässä ehdotetaan, että komissio luo kansainvälisten avunantajan kanssa uudet puitteet Tajikistanin avulle, joka luo insentiivit ja rangaistukset, ja jossa tätä apua valvotaan. Me olemme vähän hämmästyneitä tästä. Ymmärrän aikomuksen, mutta tässä vaadittaisiin avun, pääavunantajien yhteistyötä. Me koemme, että olemassa oleva yhteistyö, mikä meillä on kansainvälisten avunantajien kanssa, YK ja asiakehityspankki, Maailmanpankki, joiden kanssa me olemme yhteistyössä. Heidän kanssaan riittävästi pohjaa tässä on Dushanbeissa meillä on yhteistä maiden strategiaryhmä. Kaikki maat, jotka avunantaja ovat, ovat mukana tässä ryhmässä, komissio myös. Meidän tukemme tällä hetkellä on uuden DCA-astuksen ja teemabudjettien puitteissa, mikä korvaa takisyhteistyön, kuten tiedätte. Tässä on oikeudellinen perusta tuolle ja selitetään Aasian strategiamme tämä valvontaryhmä, jota tässä ehdotetaan, niin komissio totesi, että Euro on vastuussa EUn tuen seurannasta. Siihen kuuluu seuranta- ja valvontayksikkö, joka Dushanbein delegaation kanssa tehokkaasti täyttää tämän tehtävän. Koska tämä tarkistus loisi lisäongelmia, koska meistä olemassa olevaa yhteistyökehikko ja institutionaalinen kehikko riittää meille vastuumme kantamisessa, tehokkaan savun antamisessa Tajikistanissa ja Keski-Aasiassa ylipäätänsä. Sittenkään mm, kommentoin muita näkökohtia, joita täällä esitettiin muun muassa Rova Koppan sulla. Tämä ehdotus siis tähän ihmiskauppaan liittyen Ety tällä hetkellä käsittelee tätä kysymystä. Ja monet näistä kysymyksistä, mitä liittyy laittamaan maahanmuuttoon, puhutaan, Niistä pitää käsitellä tämän PCn jälkeisen tilanteen näkökulmasta. Komission vastuu, kumppanuus ja yhteistyösopimusten suhteen on rajoitettu. Kun meillä on PCA-sopimus, niin yhteistyö on sitten syvempää. Meillä voi olla yhteisiä komiteata sitten taloudellisesta yhteistyöstä ja ihmisoikeuksista ja muista kysymyksistä. Monet huolet aiheet, jotka tässä kontekstissa on ilmaistu, olisi parempi ottaa esille tässä ää, maahan palaamiskontekstissa, josta voidaan keskustella kumppanuus- ja yhteistyö sopimuksen jälkeen ja, ja tästä keskustellaan Frontex ja muiden kanssa. Robert Lösingin ottamat asiat. liittyen maahanmuuttajavirtoihin. Tässä on huolen aiheista. Ja Tajikistanin niin presidentti sanoi herra Tar Barrosalle vierailulla, että Tajikistan – on sitä mieltä, että sillä on merkittävä rooli alueellisessa yhteistyössä, että se on puskurivaltio, terrorismia ja ääriliikkeitä ja ase- ja huumekauppaa vastaan toimittaessa. Ja tässä meidän Afganistanin yhteistyön ydin myöskin. Joten tässä on kysymykset rajan ylittäviin turvallisuuskysymyksiin ja meidän täytyy tarttua näihin kysymyksiin. Katarin tämän Tajikistanin tapauksessa meillä on tämä Omkirk-projekti, joka alkoi 2002. Sanotaan aika menestyksekäs. Tänä iltapäivänä meillä oli kokous, joka liittyi Afganistanin, jossa UNDPn edustaja puhui Bombaf-sopimuksesta, joka on vastaava sopimus raja turvallisuuden lisäämiseksi Afganistanin puolelta, joten meillä tässä olisi näiden kahden maan tapauksessa varaa integroida toimintaa enemmänkin, jotta rajaturvallisuus lisääntyisi. Vapaa kauppakysymys. Tämä tulee vasta tässä niin kuin alavirrassa vastaan PCA jälkeisellä ajalla. Komissio tukee yksityisen sektorin kehittämistä. Se on strategiamme ydin alueita 2007-2013. Komissio on tukenut yksityistä sektoria luomalla tällaisen yhden käynnin tiskin. Ulkomaiset sijoittajat saavat kaikki, mitä tarvitaan sijoittamista varten sieltä. Tämä on tärkeää, että Tajikanista niin talouden kannalta, johon Venäjällä työskentelevät Tajikkeen kotimaan palattomat rajat ovat vähentyneet noin 40 prosentilla. Meillä on valtava vaikutus Tajikistanin hallituksen kykyyn ää, äh, toimia koulutukseen terveyden hyvinvoinnin alueella. Ja Almunialta nyt on nyt pyydetty 30 miljoonaa makroekonomista tukea. Me harkitsemme asiaa toivottavasti saamme myönteisen vastauksen, mutta komission kollegina päättää tästä. Tässä päällikkökohdat, jos missä sen jotain pidän anteeksi, mielelläni vastaan kysymykseen. Grazie, dottor Byrne. Kiitos näistä johtopäätöksistä. Ja nyt äh, annan vielä loppupuheenvuoron herra Petelelle. Olkaa hyvä. Eh, hvala lepa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös eh, kaikille puheenvuoron käyttäjille, kuten myöskin Euroopan komission edustajalle näistä eh, viimeisistä selvityksistä. Olen varsin tyytyväinen siitä, että jotkut esittivät olevansa huolestuneita ehdollisuusperiaatteen käyttämisen osalta. Nimittäin kakkosartiklassa lukee englanniksi näin. Democratic principles and fundamental and human rights constitute an essential element of this agreement. Se pravi, mi imamo na samem začetku tega sporazuma. Tämä tarkoittaa sitä, että jo sopimuksen alkumetriltä lähtien tätä lauseketta on noudatettava ja se tarkoittaa siis käytännössä sitä, että ihmisoikeuslauseke on otettava lukuun eikä mitään lisäyksiä tekstiin näin ollen enää tarvita. Teksti on aika selvää tältä osin. Mitä sitten taas laittomaan maahanmuuttoon tulee ja laittomaan siirtolaisuuteen? Minä tuen tarkistusta 56, jonka Rova Kopa on esittänyt, ja mitä ylipäätään Tatsikistanin rooli tulee sillä tavalla, kun tarkistuksessa viisi lausutaan, siinä kumppanivaltiolle annetaan varsin merkittävä rooli no, alueellisesti asiaa ajatellen. 38 tarkistus Euroopan komissio antoi selvityksen tästä asiasta, eikä näin ollen tarkistusta enää tarvita. Se voidaan poistaa. Jos jotain muita selvityksiä vielä tarvitaan ennen asian täysistuntoon siirtämistä, olen valmis niitä vielä antamaan. de... Kiitos. Minun käsittää, käsittääkseni kaikki aiheet esityslistalta on nyt näin saatu käsitellyksi. Ja valiokunnan kokous voitaneen päättää. Kiitokset kaikille. Ja niin kuin sovittu on, huomenna kello 9 aamulla tässä samaisessa salissa tava, tava